Chers collègues, je vous propose de... Hyvät kollegat, ehdotan, että jatkamme siitä, mihin jäimme aamupäivällä. Eli nyt siirrymme käsittelemään kollega Chaba Örin esitystä jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivasta. Me olemme aikoneet toimia sillä tavalla, että käymme keskustelua mielipiteen vaihtoa herra Bruno Koken kanssa, joka on puheenjohtajana Mm, Employment Committees eli työllisyyskomitean puheenjohtajana. Kuten te tiedätte, tämähän on toimielin tai instanssi, joka neuvoston suunnasta katsottuna valmistelee päätöksiä sosiaaliasian neuvostolle ja sillä on erittäin ratkaiseva rooli, kun ajatellaan tarkistusten sisältöä ja niitä kantoja, joista päätetään lopullisesti neuvostossa. Kiitos paljon, herra Kokeita, olette tulleet tänne meidän joukkoomme. Ehdotan, että niin kuin on toimittu tässä talossa aiemmin, totuttuun tapaan annan teille välittää annan teille puheenvuoron noin kymmeneksi minuutiksi, jotta voitte kertoa vähän tämän asiantilan ilmapiirin tällä hetken neuvostossa sitten, kun te sen miellätte. Mutta olkaa huoletti, voitte olla ihan rauhallisin mielin tämän valiokunnan näkemykset ja ajatukset. Aina jos ajatellaan aikataulullisesti, niin to, kyllä me olemme suhteellisen tyytyväisiä. Me olemme hyvin tyytyväisiä tässä valiokunnassa ja valiokunnassa ja parlamentissa, jos ajatellaan näitä suuntaviivoja, niiden hyväksyttävyyttä ja mitkä ovat ne ensimmäiset strategiset suuntaukset 22 ohjelmalla ajatellen ja mitkä ovat ne sitoumukset. Ne eivät ole mitenkään mitättömiä, jos ajatellaan suuria poliittisia panoksia. Toinen elementti on se, että joskin vaikka tässä talossa on kovasti taisteltu sen eteen, että suuret talouspoliittiset linjaukset ja suuret työllisyyslinjaukset miellettäisiin samaksi asiakirjaksi, eli ne voitaisiin yhdistää jollakin tavalla, niitä voitaisiin integroida, niin todellisuus ja toimivaltuudet ovat sitä, että neuvoston näkemykset ovat jakautuneet usean valiokunnan alaisuuteen ja voi ajatella, että tänä vuonna talous- ja valiokunta paradoksaalisesti on päättänyt olla laatimatta päätöslauselmaa näistä suurista suuntaviivoista linjauksista. Se asettaa meidät vähän äh, tukalaan tilanteeseen ja pakottaa että me, meidät vähän tarkistamaan, miten me voimme välittää tämän viestin, jotta voisimme olla varmoja, että tämä dynamiikka eri näiden, eri näiden suuntaviivojen välillä, eri politiikkojen välillä olisi toimiva ja hyvä. Mutta jos ajatellaan 2020 strategiaa erityisesti tavoitetta vähentää köyhyyttä, niin se on aivan ilmeisesti monien keskustelujen keskeisenä sisältönä myöskin teidän komiteanne, ja se on vedonnut tähän valiokuntaan, jotta laadittaisiin päätöslauselma viime kuussa näin toimitti jopa kuukausi aikaisemmin, siis huhtikuussa jo. Me olimme aika vaikut- vakuuttuneita siitä, että tämä tavoite on tärkeä ja se on tavoite, jota pitää käsitellä Euroopan tasolla kaikella sillä vakavuudella ja merkittävyydellä, jota se vaatii. En puhu sen pidempään, aina välittömästi teille puheenvuoron noin kymmeneksi minuutiksi ja sen jälkeen teille varmastikin aset, tehdään paljon kysymyksiä ja toivon teidän vastaavan. Kiitos. Bien, merci, madame la présidente. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että Emko sai kutsun tulla tänne esittelemään tunnelmiaan ja neuvottelujen tuloksia liittyen tähän uuteen strategiaan ja uuti, uusiin suuntaviivoihin sellaisena kuin ne nyt esitellään neuvostolle. Ensinnäkin kun ajatellaan aikataulua ja teidän huolianne, jotka välittyvät meille, on tärkeää todeta, että sekä työllisyyskomitean taholta kuin muutoinkin aikataulukysymys on myös meille ongelma. Strategiahan saatiin valmiiksi aika myöhään, maaliskuun alussa. Ja aiempi strategia äh, tulee tiensä päähän tämän vuoden lopussa, joten ei, ei voi käydä niin, että olemme ikään kuin tyhjössä. Eli ennen kesäkuun loppua asia on saatava mallilleen. Tämä ehdotus äh, on siis tullut juuri ennen kevättä huippukokousta, joten siitä ei voitu keskustella ennen alakohtaista neuvostoa. Silloin neuvoston neuvosto päätti tietyistä asioista. Meillähän on laajat suuntaviivat, jotka niin ikään esiteltiin hyvin myöhään. Työllisyyskomiteassa olemme keskustelleet näistä suuntaviivoista oikeastaan vain yhden ainoan kerran. Äh, ei viime viikolla, vaan sitä edellisellä viikolla tämä tapahtui. Oikeastaan meillä on ollut kaiken kaikkiaan yksi työpäivä keskusteluaikaa. Toki tietenkin valmistelevaa työtä tehtiin työllisyyskomitean äh, valmistelevissa elimissä, mutta jos nyt katsotaan tätä kokonaiskeskustelua suuntaviivoista, niin noin neljän kuukauden ajan ne ovat olleet keskustelussa mukana. työllisyyskomitean näkökulmasta, niin aivan samalla tavalla tämä aika on hyvin, hyvin lyhyt, jotta me saisimme aikaiseksi yhteisesti sovitun tekstin. Luonnollisesti tällä on omia seuraamuksiaan. Ne liittyvät siihen diagnoosiin, jonka me voimme tehdä aiemman strategian epäonnistumisista. Oikeastaan tässä on kaksi seikkaa, jotka pitää muistaa. Ensinnäkin määrärahojen puute ja toisaalta taas epäselvyys, luettavuuden puute ja niin edelleen. kun nyt aikataulu on näin tiukka, niin se ei tietenkään millään muotoa helpota sitä, että määrärahat sitten olisivat parempia. Tällä hetkellä kaikki, jotka, kaikki mikä liittyy suuntaviivoihin, mainitsen tässä pullonkaulat, joustavat aloitteet ja niin edelleen. Eli meidän täytyy keskustella suuntaviivoista varsin abstraktilla tasolla. Ja luonnollisesti tämä on myös huoli, kun ajatellaan kuinka hyvin, kuinka selkeästi voimme tämän strategian muotoilla. Nämä kaksi seikkaa johtavat oikeastaan siihen, että tavallaan tunnelma on jossain määrin turhautunut. Emme ole voineet keskustella asiasta aivan niin kuin jäsenet olisivat toivoneet. Ja työllisyyskomitean työ on ollut jossain määrin jonkinlaista kurinpitoa tai poliisitoimintaa pikemminkin kuin valmistelevaa keskustelua. Tässä oikeastaan kokonaiskatsaus, joka liittyy aikatauluun ja, ja tiukan aikataulun seuraamuksiin sen suhteen, miten strategia voidaan panna täytäntöön ja missä yhteydessä, missä kontekstissa se nähdään ja millä välineillä sitä toteutetaan. Tässä ajassa kuitenkin olemme pystyneet kuulemaan työmarkkinaosapuolia, joka on luonnollisesti työllisyyskomitean näkökulmasta aivan keskeistä. työmarkkinaosapuolilla on oma panoksensa ollut antaa jo edellisen strategian aikana, se on ollut aivan välttämätön ja tämä on myös komiteamme tehtävä kuulla heitä. Oikeastaan kolme seikkaa on voitu hyvinkin ottaa huomioon, kun ajatellaan muutoksia, joita työllisyyskomitea on tehnyt suuntaviivoihin. Työmarkkinaosapuolet korostavat ensinnäkin sitä, että strategia ei saa olla sellainen, että se käsittelee pelkästään tarjontapuolta, vaan, vaan myöskin kysyntään täytyy puuttua. Meillä on oltava välineitä niin, että voimme toteuttaa sellaista politiikkaa, joka luo uusia työpaikkoja. Toinen seikka ovat palkat. Heidän näkemyksensä oli se, että ehdotettu sanamuoto komissiosta olisi jonkinlainen takapakki tai askel taaksepäin. Työmarkkinaosapuolet halusivat, että heidän itsenäisyytensä, autonomiansa varmistettaisiin paremmin tässä tekstissä nimenomaan palkan näkökulmasta. Ja sitten sisäinen joustoturva ajatus. Luonnollisestikin kriisin olosuhteissa viittaus liittyi osa-aikatyöhön, ammatilliseen toimintaan. Mutta tämä seikka oikeastaan nousi esille hieman laajempanakin asiana. Ja he halusivat, että tämä sisällytettäisiin paremmin tekstiin niin, että siinä huomioitaisiin muun muassa työn laatu, työpaikkojen laatu ja niin edelleen. Me olemme siis kuunnelleet työmarkkinaosapuolia ja huomioineet heidän pyyntönsä. No mitä sitten tulee varsinaisiin suuntaviivoihin? Nämä suuntaviivat, aivan kuin lausunnossa todetaan, ovat pitkän aikavälin suuntaviivat. Niiden täytyy kuitenkin olla sellaisia, että ne mahdollistavat, mahdollistavat työn myös lyhyellä aikavälillä poliittisesti. EPSCOn tavoitteena on nimenomaan luoda uusia työpaikkoja. Ja tarkoitus on päästä 75 prosenttiin työllisyydessä, kun ajatellaan työllistettävää ikäluokkaa vuoteen 2020 mennessä. Hyvin monissakin jäsenvaltio, jäsenvaltioissa koettiin, että tämä teksti komission laatimana pitäisi olla sellainen, että kun otetaan huomioon suuntaviivat, koulutus, köyhyyden vastainen taistelu, kaiken pitäisi olla paremmin suunnattua nimenomaan uusien työpaikkojen luomisen suuntaan. Meillä on suuntaviiva numero seitsemän, joka liittyy työllisyyspolitiikkaan, ja sitä kautta pitäisi luoda välineitä, joiden avulla voitaisiin luoda uusia työpaikkoja, jotka nyt ovat kadonneet työmarkkinoilta. Ne liittyvät liittyvät myöskin elvytystoimiin ja yritysten elpymiseen kriisin jäljiltä ja kannustaviin toimiin, myös rahoituskannustimiin. Äh, näitä työmarkkinaosapuolet ovat vaatineet. Niin he ovat vaatineet myös koulutustoimia, joka pitäisi näkyä myös tässä sanamuodossa, jonka komissio on nyt meille esittänyt. Noin yleisesti ottaen tekstissä pitää näkyä se, että työpaikkojen luominen on keskeistä ja suuntaviivoissa on mainittava myös välineet, joiden tukena on riittävä budjetti, joiden avulla voidaan sitten työpaikkoja luoda. Toinen asia, niin kuin työmarkkinaosapuoletkin totesivat, ja joihin monet jäsenvaltiot komiteassamme voi, pystyivät yhtymään – on se, että pitäisi olla täsmällisempi maininta työpaikkojen luomisesta. Ja pitäisi olla maininta yrittäjyydestä, kannustimista yrittäjyyteen ja aivan yleisestikin maininta sellaisista välineistä, jotka mahdollistavat työpaikkojen luomisen ja toimimisen niin, että ihmiset voivat saada työpaikkoja, jotka ovat pysyvästi olemassa. Kolme, kolmas seikka, jotka, joka tuli esille jäsenvaltioiden taholta ja myöskin EPSKon työssä nousi esille, on maininta äh, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Tämä pitäisi toteuttaa systemaattisemmin ja, ja kattavammin tekstissä ja näissä suuntaviivoissa. Se on nyt tänne sisällytetty uudemman kerran ja siinä huomioidaan naisten ja miesten välisen tasa-arvon siihen liittyvät huolet. Niin ikään sinne on sisällytetty myös työpaikkojen laatukysymykset, sosiaaliset kysymykset, muun, muun muassa köyhdenvastainen taistelu. Köyhyyden vastaisen taistelun alaisuudessa nähdään myös se, että ihmisiä saadaan uudelleen työmarkkinoille silloin, kun he ovat sieltä lähteneet pois. Mutta välttämättä tämä ei kyllä johda siihen, että päästään parempi tasoiseen tai korkeampaan työllisyystasoon. EMKossa luonnollisesti me pohdimme sitä, että, että me tarjoamme sosiaaliturvaa työntekijöille, joka on mahdollisimman korkealla tasolla – tämä suuntaviiva numero 10 ei saa olla sellainen, että se suuntautuu pelkästään köyhyyden vastaiseen taisteluun. Toki se on hyvin tärkeä tavoite, mutta tässä täytyy toimia niin, että, että korostetaan myös pääsyä työmarkkinoille työllisyyden asteen nostamista sellaisten ihmisten suhteen, jotka ovat nyt poissuljettuna työmarkkinoilta. Sitten mikä nyt on muuttunut näissä suuntaviivoissa sitten sen jälkeen, kun työ alkoi? Suuntaviiva numero seitsemän oikeastaan on ollut keskustelemme ytimessä. Miksi näin? Se oikeastaan heijastelee pitkälti sitä, mikä strategia on nyt verrattuna Lissabonin strategiaan. Jos me katsomme Lissabonin strategiaa, niin siellä oli ammattikoulutussuuntaviiva. Toki se on edelleenkin olemassa, mutta sen sisältöä on hieman paisutettu. Siellä oli, oli aktiivista työmarkkina koulutusta, koulutuspolitiikkaa, ammattikoulutusta. Eli meillä on nyt oikeastaan enemmän siellä sisältöä kuin mitä aiemmin oli. meillä oikeastaan on käynyt niin, että aiemmin oli viisi työllisyyteen liittyvää suuntaviivaa ja tässä on sitten äh, kiteytetty ne yhteen suuntaviivaan. Täällä mainitaan joustoturva, joka on paljon monisanaisemmin tuotu tähän tekstiin kuin mitä se aiemmin oli. Paljon on siis käyty keskusteluja tästä työllisyyssuuntaviivasta – Ja oikeastaan sitten sitä on ikään kuin korostettu siinä mielessä, että, että jäsenvaltiot ovat sen keskusteluissa ottaneet esille, mutta kuitenkaan sitä ei saa liiaksi verrattuna aiempaan alleviivata. Tässä on oikeastaan se, mikä, mikä pohjustaa kaikkia niitä toteamuksia, joihin tämä työllisyyssuuntaviiva johtaa. Eli enemmän työpaikkoja, enemmän kannustimia työllistymiseen, huoli siitä, että palkat ovat kannustavia ja johtavat tuottavuuteen. Ja se, että saataisiin aktiivista työ, työllisyyspolitiikkaa, työttömyyden torjuntaa. Mitä sitten tulee elinikäisen oppimisen ja koulutussuuntaviivoihin, noin yleisesti me hyväksyimme äh, koulutuskomitean ehdotukset halusimme, että tässä heijastuu nimenomaan se huoli, että, että työllisyys on, on hyvin tärkeää Toinen hyvin tärkeä keskusteluaihe oli suuntaviiva numero 10. Siinä mielessä, että tämä suuntaviiva on nähty jonkinlaisena vastauksena äh, perussopimuksen, perussopimuksen sosiaalilausekkeeseen – Eli sosiaalinen osallistaminen tarkoittaa sitä, että, että huomioidaan ihmiset myös työllisyyden kautta, saadaan heidät työmarkkinoille. Kaiken tämän sosiaalisen osallistamisen politiikan tavoitteena on, on, on nimenomaan se, että ihmiset saadaan töihin ja sanamuotokin on sen suuntainen, että ei haluta välittää sitä mielikuvaa, etteikö työllisyys tässäkin asiassa olisi keskeistä. Ja tämä muotoilu on sellainen, että se mitä aiemmin on saavutettu näiden mekanismien avustuksella kun ajatellaan kannustimia työllisyyteen, sosiaalisen osallistamisen muotoja. Tämä on toteutettu nimenomaan tämän suuntaviivan alaisuudessa. Me pääsimme siis sopimukseen hyvin kattavasta sanamuodosta. Mutta toki me jätämme sitten neuvoston pohdittavaksi tämän koulutuskysymyksen ja köyhyyden vastaisen taistelun. Sitä ei käsitelty vielä kevään huippukokouksessa ja se on oikeastaan ainut seikka suuntaviivoissa, joka jäi avoimeksi. Ja aina aikaisemmin EMKossa me olemme näistä suuntaviivoista onnistuneet pääsemään täysin yksimielisyyteen. Tämä oli nyt avoin kysymys. Tässä oikeastaan johdantopuheenvuoron ja mielelläni sitten jatkan keskustelua kanssanne. Kiitos paljon. Annan ensin puheenvuoron meidän esittelijämme, herra Chaba Örille, ja sen jälkeen Rovastan Ryk. Herra Öri, olkaa hyvä. Ah oui. Ça, c'est qui marche. D'accord, merci. Ö, euh, igen, köszönöm szót, elnök asszony. Ö, euh, igyekszem röviden összefoglalni azt esetleg a végén, hogy... Yritän ihan nopeasti tässä kertoa sanottavani ja lopuksi ehkäpä vielä muutama kommentti. Ymmärrän, että neuvosto ja parlamentti kulkevat omillaan erikseen. Neuvostolla on oma agendansa, eikä se siitä poikkea. Selkeästi teillä on, te olette lukeneet jo tämän ensimmäisen lausuntoluonnoksen, jossa me olemme pyrkineet painottamaan niitä tärkeimpiä asioita. Ja minä ymmärrän, kun me tutkimme ja analysoimme Lissabonin agendan epäonnistumisia ja siinä sitä, että yksi pää epäonnistumisia – oli se, että nämä suuntaviivat olivat niin yleiset, että sit niitä ei voitu mitenkään valvoa äh, suuntaviivojen noudattamista. Minä luin jäsenvaltioiden raportit ja jokainen jäsenvaltio täytti kaikki vaatimukset ja kuitenkin jos me vertaamme todellisia tuloksia siihen, mitä me olimme suunnitelleet saavuttavamme, niin meidän on myönnettävä, että olemme jälkijunassa liittyen alkuperäisiin tavoitteisiin. Joten aloitan sanomalla, että olemme iloisia siitä, että me saamme integroidut suuntaviivat, jossa päätavoitteena on parantaa työllisyyttä. Se on lähtökohta ja siitä ei edes keskustella. Minä en usko, että tämä 75 prosentin tavoite on mitenkään liioiteltua, vaikkakin toimenpano saattaa tässä hiemankin kompuroida – Eihän tässä ole kysymys niinkään jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikasta, vaan ensinnäkin taloudesta, joka luo työpaikkoja. Joten ensisijaisesti meidän tulee luoda taloudelliset edellytykset niin, että on myös tarvetta uusille työpaikoille. Ja tämä hoituu taloudellisten haasteiden kautta. Positiivista on myös se, että meillä on tässä myös muita suuntaviivoja. Tämä on ihan niin kuin lapsi seisosi karkkikaupan ikkunan takana ja miettisi, mitä kaikkea tuolta haluaisi. Meidän pitäisi nähdä ne keinot, joilla me pääsemme tavoitteeseemme. Meidän täytyy määritellä ne painopistealueet, jotka on huomioitava, jotta voisimme luoda uusia työpaikkoja. Yksi tällainen tehtävä on muun muassa määritellä tällaiset tietyt ali, tavallaan myös niin kuin alempana olevat tavoitteet. Mutta koska me emme puhu kuitenkaan pakollisista suuntaviivoista, niin voimme luoda ne hieman eri tavalla. Ja sen vuoksi meillä voisi olla myös tällaisia toisenlaisiakin tavoitteita. Joten tämä 75 prosentin työllisyystavoite ei ole epärealistinen ja sen lisäksi 20-24-vuotiaille meidän tulisi nostaa tämä prosentti 90 prosenttiin. Minusta yksi avain elementeistä on se, että kannustamme nuoret viemään päätökseen opintonsa mahdollisimman nopeasti ja astumaan sitten työmarkkinoille. Mikäli emme nyt tässä hahmottele mitään konkreettisia suuntaviivoja, niin tämä kaikki – menee hukkaan. Otin mukaan myös lapsiköyhyyden suuntaviivan numero 10. Me tiedämme, että ne, jotka kärsivät köyhyydestä lapsuuden aikana, heillä on huonommat mahdollisuudet saada koulutusta ja siten heillä on myös huonommat mahdollisuudet työmarkkinoilla – Ja sen vuoksi emme tavallaan voi luottaa siihen ryhmään siinä vaiheessa, kun työvoiman kysyntä kasvaa. Ja haluaisin tehdä myös tarkistuksen, jos otettaisiin huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo ja se, että kehotetaan pyrkimään miesten ja naisten tasa-arvoon työmarkkinoilla. Tämä on mahdollista ainoastaan, mikäli on tarpeeksi päivähoitopaikkoja lapsille, kun äidit käyvät töissä. Ja että käytettäisiin myös muita varoja, jotta voitaisiin mahdollistaa äitien osallistuminen työmarkkinoille samalla kun heidän lapsistaan huolehditaan näissä päiväkodeissa. Neuvosto ei liian ole ottanut huomioon tätä nykyistä käynnissä olevaa muutosta ja sen luonnetta. Talous muuttuu ja samanaikaisesti tulee enemmän ja enemmän epätyypillisiä työsuhteita. Nämä epätyypilliset työsuhteet verrattuna osa-aikaan, määräaikaisiin työsuhteisiin ja niin edelleen. Tässä tulee kattaa hyvin laaja alue, jossa ei ole tarpeeksi lainsäädäntöä jäsenvaltioissa. Ja jotta voisimme parantaa tällaisen epätyypillisen työsuhteen varmuutta, niin se täytyisi ottaa mukaan näihin suuntaviivoisiin niin, että jäsenvaltiot kun laativat äh, lainsäädäntöä, huomioivat myös nämä epätyypilliset työsuhteet. Me juuri keskustelimme tämä aamuna epätyypillistä työ, epätyypillistä työsuhteita käsittelevää mietintöä. Myös tämä kiista koulutuksesta oppilaitoksissa ja oppilaitosten ulkopuolella. Näiden täytyisi olla, äh, pitäisi olla sellaista, että työpaikatkin äh, äh, ovat hyviä ja palkka on tarpeellista, niin että opiskelijat lähtevät töihin. Tämän tulisi kaiken palvella työllisyyspolitiikan tavoitteita. Ja Tämä nykyinen kriisi vain lisäsi eroja jäsenvaltioiden kesken työllisyyden kannalta. Joten niin kauan kuin meillä on välineet olemassa, meidän tulisi pyrkiä eliminoimaan näitä eroja. Tarkistelin, missä meillä on varauksia. Ja puhuimme muun muassa äh, vammaisista ja siitä, että meidän pitäisi myös saada heidät vahvemmin mukaan. Jos me tässä nyt yritämme sopeuttaa työllisyysmahdollisuuksia, niin me voisimme samanaikaisesti mobilisoida hyvin suuren määrän työllistettäviä. Joten yhteenvedonomaisesti me uskomme, että me tarvitsemme enemmän erityisiä tällaisia alitavoitteita ja että 90 prosenttia tavoitteena pidetään jatkossakin nuorille. Ja tie, tie, tiedemiehet eh, tai tutkijat ovat sitä mieltä, että nuoriso eh, käy koulua ja, ja eh, osallistuu opintoihin jopa laajemmin. Ja tämä olisi nyt hyvä mahdollisuus tehdä heidät soveljaiksi astumaan työelämän vaateisiin. Meidän täytyy vahvistaa myös työpaikkoja ja kohesiopolitiikkaa pitäisi tässä käyttää. Voidaan toki kiistellä, onko meidän ehdotuksemme teknisesti sovelias ratkaisuksi. Minä olen itse avoin keskustelemaan tästä taloudelliset suuntaviivat eh, ja niitä voitaisiin käyttää, horisontaalisia suuntaviivoja myös, joten eh, voisimme yhdessä miettiä mahdollisia ratkaisuja, mutta eh, muita aloja on otettava mukaan tähän ja jäsenvaltiot, neuvosto ja parlamentti pyrkivät ennen kaikkea 22-strategian mukaiseen toimintaan, jonka pohjalta voidaan luoda enemmän työpaikkoja, kunhan talouden tilanne elpyy. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Rova Steinrakille. Olkaa hyvä. Pyydän teitä olemaan vähän suppeampia esityksessänne kuin edelliset puhujat. Kiitokset herra Kokee, että olette tulette tänne tänään keskustelemaan, keskustelemaan näistä suuntaviivoista kanssamme. Sisällöstä täällä on jo sanottu jotakin ja täällä valiokunnassakin me olemme kaksi kertaa puhuneet hyvinkin laajasti tämän valiokunnan näkökulmista, joten siitä eh, ei niin eh, laajasti tarvitse puhua. Tekin varmasti tiedätte näistä painopisteistä nuoret ihmiset äh, työmarkkinoilla, epäsuotuisessa asemassa olevat henkilöt, hyvä työpa- hyvät työpaikat ja niin edelleen, niin edelleen. No, minä pyysin puheenvuoroa sen vuoksi, että minä haluaisin hieman tietää aikataulusta ja parlamentin osallistumisesta. Me olemme kansalaisten valitsemia edustajia, me olemme edustamassa kansalaistemme etuja. Ja joskus minusta tuntuu, että kun äh, esimerkiksi asiasta keskustellaan ähm, neuvostossa kesäkuussa ja, ja, ja me äänestämme vasta syyskuussa, niin tuntuu siltä, että se mitä me teemme, niin valuu ihan hukkaan. Joten tämän valiokunnan kaikille jäsenille on erittäin tärkeää, että meidät otetaan huomioon. Me haluamme tehdä yhteistyötä ja minä pyytäisin tätä yhteistyötä. Pyytäisin, että kesäkuussa eh, ei eh, keskusteltaisi ja vietäisi asiaa vielä päätökseen sen vuoksi, että meidätkin täytyy ottaa mukaan. Me olemme ihmisten edustajia, meidän kanssa täytyy puhua, meidän täytyy olla mukana siinä vaiheessa, kun tehdään päätöksiä ja, ja sen vuoksi olkaa ystävällisiä ja huomioikaa myös meidän näkökantamme. Madame Turunen. Rouva Turunen ja sen jälkeen Cornelissen, olkaa hyvä. Tack, tack för ordet. Kiitos eh, puheenjohtaja. Eh, kiitos, että eh, tulitte tänne herra kokeen. Kaksi asiaa. Ensimmäinen liittyy tähän suuntavivan numero 10 ja perustamissopimuksen miten perustamissopiminen liittyy siihen. Minä katsoin tätä perustamissopimusta myös sen vuoksi, että on tärkeää, että tämä on kunnossa. Ja minun mielestäni on ihan tarpeeksi oikeudellista perustaa tälle kohdalle numero 10. Ja artiklassa kolme, minä siteeraan, sanotaan, että pitää taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan ja taistella köyhyyttä vastaan ja suojella ihmisiä. Unionin toimintatavoista artiklassa 9 sanotaan, että kun määritellään politiikkaa ja toteutetaan unionin politiikkaa, unionin täytyy huomioida ne vaatimukset, jotka liittyvät korkeaan työllisyystasoon, sosiaaliturvaan ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaiseen taisteluun ja niin edelleen ja niin edelleen. Joten minun mielestäni me olemme, meillä on ihan hyvä perustamissopimus nyt, jossa on yhä enemmän näitä artikloita, jotka perustelevat tämän. Joten äh, haluaisin tietää, mitä mieltä neuvostossa nyt ollaan tästä äh, perustamissopimuksen äh, oikeudellisesta perustasta suuntaviivan 10. Me haluamme taistella köyhyyttä vastaan Euroopassa, ne, jotka elävät äh, köyhyydessä ja, ja työttömyydessä. Ja minä uskon, että tässä poliittinen tahto on se ratkaiseva tekijä. Ja tässä valiokunnassa me toimimme yhdessä tämän eteen. Tässä on kysymys siitä, että meidän täytyy yhdistää taloudelliset suuntaviivat äh, työllisyyssuuntaviivoihin sen vuoksi, että no sinä sanot, että meidän täytyy käyttää selkeitä poliittisia välineitä työpaikkojen luomiseen. Totta, mutta jos lähtökohtana on se tilanne, mikä meillä nyt on Euroopassa, jossa päiväjärjestyksessä äh, puhutaan koko ajan budjettien konsolidoinnista ja leikkauksista ilman, että katsotaan millä tavalla luodaan työllisyyttä, Eli siis tavallaan äh, hyvin yksisilmäisesti katsotaan vain budjetin konsolidointia. Se on hyvin vaarallista työllisyyden kannalta. Sen vuoksi meillä pitäisi olla lähtökohtana se, että taloudellisissa suuntaviivoissa täytyy huomioida myös työpaikkojen luominen ja halu investoida oikeisiin asioihin. Ja tätä pitäisi vahvistaa ja haluaisin kuulla sinun kommenttisi tästä. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon Rova Cornelisen ja Rova Schröter. Um, yeah, thank you for your information. Kiitoksia näistä tiedoista. Olin iloinen, kun kuulin teidän korostavan sitä, että työpaikkojen luominen on, on hyvin tärkeää. Ja luonnollisesti koulutus on tärkeää, mutta työpaikkoja on oltava, joihin työntekijät voivat sitten mennä. Olin pahoillani, kun en kuullut teidän mainitsevan niin sanottuja vihreitä työpaikkoja. Me Luonnollisesti kaikki haluamme tavoit- saavuttaa tavoitteet 2020, mutta täytyisi muistaa se, että työpaikkojen luomisessa täytyisi olla myös vihreä. Tarvitsemme niin sanottuja vihreitä työpaikkoja. Me tarvitsemme yhä ikääntyvässä väestössä koulutusta, jotta meillä on sitten ihmisiä, joilla täyttää nämä avautuvat työpaikat. Meidän täytyy todellakin pohtia erilaisia työjärjestelyjä. Monet seikat toki mainitaankin. Mainitaan lisääntyvä joustavuus työntekijöiden näkökulmasta, mutta pohdin tässä miten pitkälle jäsenvaltiot ovat valmiita menemään niin, että ne tekevät tarvittavat muutokset. Esimerkiksi niin, että ihmisillä olisi oikeus tehdä osa-aikatyötä. Ja he voisivat tehdä joustotyötä esimerkiksi niin, että osittain he tekisivät etätyötä kotoa, jos heillä on vaikkapa jokin fyysinen vamma, taikka niin, että, että kouluaika, lasten kouluaika voitaisiin hyödyntää työjärjestelyissä tästä niin sanotusta epätyypillisestä työstä. Varmaan tulee ajan myötä tyypillistä työtä. Ja se, että jäävätkö jotkut työmarkkinoiden ulkopuolelle, riippuu siitä, voimmeko me tukea heitä oikein äh, oikeuksin, oikeanlaisin oikeuksin työmarkkinoilla. Meillä on, on joustoturvaa, mutta pitäisi olla myös turvajoustoa todennäköisesti me ehdotamme tiettyjä tarkistuksia, nämä seikat äh, sisällyttääksemme. Ja pohdinpa vain, mikä on teidän vastineenne tähän kommenttiin. Kiitos. Ruokahalu kasvaa syödessä. Meillä on nyt yhdeksän puheenvuoropyyntöä. Minun on valitettavasti vähennettävä tätä vähän tai lyhennettävä puheaikaa, koska muuten me emme voi ehdi kuulla komissiota myös, mikä liittyy aikatauluun. Eli sen me kuulemme sitten kaikkien puheenvuorin jälkeen ja herra kokee haluaa varmasti myös vastata kaikille teidän kysymyksenne ja tehdä yhteenvedon. Rova Schröter ja sen jälkeen Rova Ratti. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich werde relativ kurz sein. Ihan lyhykäisesti. Minulla on hyvin keskeinen kysymys. Te sanoitte, että tulisi keskittyä työpaikkojen luomiseen. Mikä rooli tämä Euroopan parlamentin vihreät työpaikat aloitteella tässä on. Sen lisäksi te sanotte, että sosiaalinen sisällyttäminen pitäisi ottaa mukaan ihmisten työhin, työpaikkoihin saamiseen. Mutta nimenomaan tämä uusi komission ehdotushan on tässä pohjana silloin, niin että yhtäältä tavoitteena on koulutus ja toisaalta myös jatkokoulutus ajatellen myös työpaikkojen muuttumista niin, että, että ihmiset voivat jäädä työpaikkoihin ja että saamme uusia työpaikkoja. Tarvitsemme jatkokoulutusta. Ja ulos jääneet ihmiset tarvitsevat koulutusta niin, että heidät saadaan mukaan. Tämähän on komission lähtökohta, mutta miksi te ette tue sitä? Kiitos, rouva Rapti. Sen jälkeen edustaja Pupakis. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Eh, Hyvä puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin sanoa, että eh, sosialistien varjoesittelijä veti maton jalkojen alta. Sanoi, eli sanoi sen, mitä minä halusin sanoa. Mutta minulle jäi kuitenkin yksi kysymys mieleen, joka voidaan osoittaa sekä neuvostolle että meidän valiokunnallemme tai meille kullekin itsellemme. Minä olen lukenut erittäin tarkkaavaisesti, sitten kun pystyin, tätä 2020 strategiaa ja jos teille sopii, niin minä kyllä sanon, että minä olen vähän väsynyt tähän ikuiseen jaaritukseen Euroopasta 2020. Mitä enemmän me keskustelemme Euroopasta 2020, vaikuttaa siltä, että tämä unioni on jo kuollut. Se on kuollut kirjain, siitä tulee kuollut käsite. me vähän puhumme turvallisuudesta, vaku- vakuuksista, suurista näkymyksistä, työllisyysnäkemyksistä, laadusta, mutta samanaikaisesti taloudellinen todellisuus Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa, yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä taloudellinen tosiasia, taloudelliset olosuhteet ovat panneet meidät miettimään ihan uudella tavalla ja osoittavat, että on erittäin, erittäin vaikeaa hahmottaa sitä, miten nuoret pääsisivät työmarkkinoille. Heidän on vaikea päästä sinne. Meidän on pakko vain todeta, että palkat laskevat, emmekä me voi asialle mitään. Meidän pitäisi olla realistisempia ja sopeuttaa kansalliset tavoitteet todellisuuteen. Niissä pitää huomioida kansallinen todellisuus. Totta kai minä toivon sydämestäni, että tämä EU 2020-strategia onnistuu ja se olisi hyvä ja toivon, että päästäisiin tavoitteisiin, mutta en tiedä miten. Me puhumme vihreästä työllisyyspolitiikasta, valkoisesta työllisyyspolitiikasta, mutta me emme puhu kaikesta siitä, mitä meillä on kaikilla mielessämme, mitä me tiedämme tämä, tästä tummasta mustasta tulevaisuudesta, jota meidän pitää kirkastaa nuorillemme. Kiitos. Me käymme nyt keskustelua työllisyyspolitiikan suuntaviivoista ja tässä nyt on mainio mahdollisuus tietysti ottaa muita teemakokonaisuuksia esille. Mehän, meillähän on tässä ihan kirjoittamaton lehti edessämme komission neuvoston esittelijän kannalta. Voisimme nyt kyllä kuitenkin keskittyä niihin muutoksiin, joita haluaisin ehkä laatia näihin teksteihin, pöydällä oleviin teksteihin, eikä lähteä käymään yleiskeskustelua, äh, jossa jokainen voi antaa oman panoksensa. Tietenkin jokainen on siihen oikeutettu, mutta minä haluaisin äh, kohdentaa tätä meidän keskusteluamme siten, että me voisimme todeta, miten asia on edennyt, onko ollut edistystä ja miten voisimme tehdä konkreettisia ehdotuksia, parannuksia ja niitä, käsitellä niitä elementtejä, joita on määritelty tässä emkon asiakirjassa, joka on välitetty neuvostolle joka perustuu myös meidän esittelijämme ehdotuksiin. Edustaja Pupakis seuraavaksi, sitten Ro Timmer. Kiitos, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε Συμφωνώ με το πνεύμα της Επιτροπής. Kiitoksia tästä johdantopuheenvuorosta. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä hengestä, joka varmasti välittyy myös puheenvuorosta. Haluaisin kuitenkin, että kiinnitettäisiin enemmän huomiota tiettyihin kohtiin. Täytyisi korostaa enemmän työllisyyttä ja sitä, mitä tiettyjen jäsenvaltioiden pitäisi tehdä. Pitäisi korostaa tiukemmin sitä, että työmarkkinavuoropuhelua täytyy vahvistaa ja työehtosopimuksista on, on pidettävä kiinni. Todellakin täytyy korostaa sitä, että on syntymässä uuden tyyppisiä epätyypillisiä työsuhteita, työpaikkoja. On oltava myös valvontakeinoja, joilla puuttua pimeisiin työpaikkoihin. Meillä on strategia 2020, joka täytyy nähdä myös työllisyysstrategian näkökulmasta. Ja sen täytyy toimia mekanismina, joka poistaa esteitä köyhyyden tieltä ja työn, työllisyyden tieltä. Edustaja Zimmer seuraavaksi. Kiitos, että tulitte tänne puhumaan kanssamme mutta siinä on järkeä vain silloin, kun ne ehdotukset ja ajatukset, joita me täällä valiokunnassa esitämme, otetaan huomioon ja että ne heijastuvat ehdotuksestanne. Te aikaisemmin sanoitte, että vielä ei ole lopullisesti päätetty köyhyystavoitteesta ja maaliskuun huippukokouksessa ei tehty vielä mitään lopullisia päätöksiä. Sitä tärkeämpänä pitäisinkin sitä, että suuntaviivoissa otettaisiin meidän vaatimuksemme mukaan siitä, että me esitämme kritiikkiä jo aikaisemmin hyvin epäselviin kannanottoihin köyhyystavoitteesta ja että olemme hyvin huolissamme siitä, että köyhyyden määritelmä on kyseenalaistettu kaiken, kaikkien niiden keskusteluiden jälkeen, joita me olemme käyneet ja päätökset, joita olemme käyneet tämän köyhyysmääritelmän pohjalta. Ja nyt kuulemme, että onkin lähdetty miettimään ihan muita kriteereitä. Ja mielestämme tämä on hyvin epämääräistä. Me haluaisimme konkreettisesti myös tietää, miten pitkällä kansallisten tavoitteiden toimeenpano on ja miten pitkälti Euroopan unionin kautta niihin voidaan vaikuttaa. Merci, Madame Kiitos, Rova Ovir ja Rova Figueiredo. <clears throat> Tänan, proua president. Arutades työhõivepoliitika suunisi... Äh, Rouva puheenjohtaja, kun puhutaan suuntaviivoista, niin on tietysti selvää, että aluksi ensinnäkin on aloitettava siitä, että työpaikka on hyvätasoinen. On myös tärkeää, että työllisyyspolitiikka tukee talouden rakenteellisia muutoksia. Meillä on myös katoavia työpaikkoja. Paljon työpaikkoja menetettiin kriisin aikana ja kriisin jälkeen. Niitä ei pystytä luomaan samassa määrin. Eli tähänkin muutokseen pitää pystyä vastaamaan. Pitäisi ajatella sillä tavalla, että työllisyyspolitiikan pitäisi tukea – työntekijä. Sen pitäisi taata työntekijälle tämän siirtymävaiheen aikana turvallinen työpaikka sektorilta toiselle. Ja tämä myös heijastuu koko työmarkkinoiden rakennemuutoksessa. Meidän täytyy myös ottaa huomioon tavoitteet pitkällä aikavälillä, mutta täytyy myös pystyä takaamaan, että nämä muutokset otetaan huomioon jo silloin, kun laaditaan näitä politiikkoja. Täällä puhutaan paljon köyhyyden vastaisesta taistelusta. Tässä on kyse äärimmäisen suuresta vaikeasta haasteesta. Meidän pitäisi pystyä takaamaan kaikille sosiaaliryhmille hyvä pääsy työmarkkinoille, tulivatpa he miltä alueelta tahansa tai olipa heidän koulutustaustansa mikä tahansa, mutta meidän pitää ensin taata tämä työllisyysturva kaikille. Meidän pitää myös saada ihmiset motivoiduksi tekemään työtä. Ehkä vielä yksi kommentti esittelijälle. Tänä päivänä on hyvin vaikea verrata työllisyystilannetta 27 jäsenvaltion välillä. Joissakin jäsenvaltioissa luetaan työttömiksi ne, jotka saavat korvauksia, mutta tämän lisäksi on vielä ihmisiä, jota ei kirjata mihinkään työttömyyskortistoihin. Joissakin maissa aikajakso on 6 kuukautta, 12 kuukautta, eli ihmisten kirjautuminen kortistoihin tai kirjautumatta, kirjautumatta jättäminen on hyvin vaikeasti vertailtavissa. On paljon jäsenvaltioita, joissa saadaan työttömyyskorvausta paljon lyhyemmältä ajalta. Euh, puis Madame Renier. Rouva Figueiredo, olkaa hyvä. Obrigada, senhora Presidente. Eh, muito brevemente, eu ia começar... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Aloitan siitä, mihin rouva Rapti lopetti. Mehän puhumme täällä täällä suuntaviivaista meidän työllisyyspolitiikallamme, mutta olemmeko unohtaneet jokapäiväisen todellisuuden. Ajattelen tässä Portugalia tai Kreikkaa tai Espanjaa, jossa tällä hetkellä ollaan ehdottamassa rajuja säästökuureja, leikataan julkisia menoja ja, koho- ja nostetaan veroja. Ja palkkoja taas leikataan, eli ostovoima äh, vähenee, heikkenee vähemmän investointia, vähemmän sisämarkkinoita, vähemmän työllisyyttä, vähemmän työpaikkoja. Eli näin ollen, mitä, mitä kaikkia nämä meidän nyt tässä hahmottelemamme suuntaviivat tässä meitä hyödyttävät? Mihin ne hyödyttävät? Miten ne hyödyttävät meitä? Jos ajattelemme makrotaloutta, joka voisi syö, synnyttää työllisyyttä, niin tämähän voisi olla keskeinen teema. Ja lähtökohta, jos me pitäydymme kiinni näissä suuntaviivoissa, ja pyrimme täyttämään kirjaimellisesti vakaussopimusta, niin silloin me kyllä heikennämme meidän konvergenssikriteereitämme. Ja, mm, ja silloin meidän keskustelumme ei ole ehkä niin hyödyllinen eikä se kanna hedelmää, niin kuin haluttaisiin. Minä haluaisin myös kommentoida pari, pari asiaa. Meidän täytyy ottaa huomioon muutama asia. Me olemme puhuneet täällä joustoturvasta, mutta sehän luo, luo paljon enemmän turvattomuutta. Ehkä työ, työntekijät saavat enemmän työpaikkatarjouksia, mutta silloin niiden, heidän on pakko hyväksyä mikä tahansa työpaikka ansaitakseen enemmän. Eli tässä ei ole kyse tietyssä mielessä mistään turvallisuudesta, ja tässäkin naiset ovat paljon heikommassa, heikommassa asemassa, jos ajatellaan <clears throat> työpaikkojen pysyvyyttä. Tämä kaikki lisää sitä kysymystä, miten me voimme vähentää kys- köyhyyttä, jos me emme todellakaan pureudu näihin makrotaloudellisiin linjauksiin ja suuntaviivoihin. Tämä pitäisi olla meidän keskeinen teemamme. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Renier. Kiitos, Rova Renier ja sitten Rova Blinkevichiute. Rova Renier. Kiitos, äh, puheenjohtaja. Kyllä, totta työllisyyspoliittiset suuntaviivat on aina asetettava yhteyteen talouskriisin kanssa. Ja se täytyy huomioida, kun ne investoidaan tulevaisuuteen. Suuntaviiva ykköselle minä toivon hyvin vahvaa pohjaa sille, että se toimisi tällaisena sosiaalisena vakauttana ja suuntaviiva kakkosessa haluaisin, että äh, selkeästi lähdetään säätelemään finanssimarkkinoita ja että niitä käsitellään erikseen. Ja mitä tulee sitten suuntaviivaan seitsemän, konkreettinen kysymys teille. On kysymys siitä, että luodaan työpaikkoja, mutta tässä ei kuitenkaan esimerkiksi puhuta mitään työajoista. Kysymys on työajojen, äh, aikojen jakamisesta ja siinä yhteydessä myös äh, siinä, että äh, voitaisiin välttää liiallisia äh, ylitunteja. Ja mikä on teidän näkemyksenne tästä suuntaviiva seitsemän yhteydessä? Kiitos, rouva Blinkevičiūtė. Ja olkaa hyvä. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju ponui kokia už dalyvavimą ir galimybę padiskutuoti. Kiitos, e, herra kokee teidän esityksestänne. Meillä oli nyt hieno mahdollisuus keskustella kanssanne. On aika vaikeata sanoa päinvastoista, että etteivätkö nämä suuntaviivat olisi tärkeitä, koska työllisyystilannehan ei ole mitenkään helppo tai yksinkertainen. Nämä ovat ihan hyviä suuntaviivoja, mutta kuitenkin siellä saattaa piillä vaaratekijöitä ja haluan kertoa teille niistä nyt, koska me emme ole vielä saaneet Lissabonin strategiasta asetettuja tavoitteita – lähestulkoonkaan valmiiksi. Meidän pitää myös ajatella tavoitteita, jos me ajatellaan työllisyyspolitiikkaa. Meillä on hyvin kunnianhimoinen tavoite taata työllisyystilanne 60-70 prosentille Euroopan kansalaisista. Tässä on erittäin kunnianhimoinen haaste ja tavoite kyseessä. Jos ajattelemme köyhyyttä ja suuntaviiva numero 10, niin mehän olemme nähneet, että meidän tavoitteemme ovat nyt vähän kaatumassa. Me olemme kyllä ehkä pystyneet vähentämään tai poistamaan köyhyyttä, jos ajatellaan <clears throat> lasten keskuudessa vallitsevaa köyhyyttä, mutta tässäkin tavoitteet ovat heikentymässä. Ehkä meillä on 20 miljoonaa ihmistä, jotka ovat päässeet ulos köyhyysloukusta, mutta miten me voimme parantaa tätä prosenttilukua työllisyystilastoissa? Ehkä eh, jos pystymme poistamaan köyhyyden, niin silloin onnistumme. Minä haluaisinkin tietää, mitkä ovat ne keinot, joita meillä on käytettävissä, jotta jäsenvaltiot todella kiinnostuisivat ja lähtisivät toteuttamaan näitä suuntaviivoja, ainakin silloin kun on kyse köyhyydestä. Ainakin voin puhua omasta kokemuksesta. Minun maassani ei löydy riittävästi poliittista tahtoa taistella köyhyyttä vastaan on myös sanottava ääneen, että ei riitä, että toteutetaan jo hyväksi koettuja toimintatapoja. Meillähän on neuvosto, komissio ja parlamentti. Niiden pitäisi yhdessä löytää hyvät keinot, ehkä muita suuntaviivoja taistella köyhyyttä vastaan. Näistä suuntaviivoista enää en ole myöskään löytänyt riittävästi keinoja, joiden avulla voitaisiin taistella riittävästi laitonta tai pimeää työ, työllisyyttä vastaan. Meillä on paljon paljon henkilöitä, jotka tekevät pimeäs, pimeää työtä, laitonta työtä. Mitä ehdotuksia tästä voitaisiin kuulla? Kiitos herra Elmer ja sen jälkeen rouva Kosta. Herra Elmer, olkaa hyvä. Madam Chairman, I've listened to this Kiitos puheenjohtaja. Olen äh, kuunnellut tarkalla korvalla keskustelua ja myös edellisiä esityslistan kohtia ja niistä käytävää keskustelua. Tässä nyt on paljon kauniita sanoja, toiveajattelua. Totta kai kaikki haluamme lopettaa köyhyyden, haluamme lopettaa nuorisotyöttömyyden. Nämä ovat kaikki kunniallisia tavoitteita. Nämä suuntaviivat voitaisiin ottaa esille ja, ja tehdä johtopäätös parilla sanalla, eli parempi maailma. Toki me kaikki sitä haluamme. Mutta miten tähän tavoitteeseen päästään? Kollegat täällä huoneessa varmasti tuntevat aitoa myötätuntoa vaikeuksissa olevia kanssa kansalaisia kohtaan, mutta meillä on oltava välineet. Eli mitä me nyt sitten oikeastaan teemme? Me asetamme uusia velvoitteita työnantajille niin, että työ työvoimakustannukset kasvavat, työn kustannus kasvaa, syntyy uusia paineita eurooppalaisille talouksille. Ja jos tämä hyväksytään, niin tuloksena on pienempi talouskasvu ja korkeampi työttömyys. Eli myötätunto yhtä työntekijää kohtaan ei välttämättä johda siihen, että työllisyys paranee ja vauraus paranee kokonaisuutena yhteisössä. Kun nyt katson asiaa hieman näin kielteisesti, niin toki tässä on jotain hyvääkin. Kukaan ei varmaankaan äh, kuuntele meitä ja ole juurikaan kiinno, huolestunut siitä, mitä täällä puhutaan. Kollega sanoi, että, että hän kokee mietintöjä kirjoittaessaan, että paperit päätyvät suoraan roskakoriin. Toinen kollega sanoi, että tämä valiokunta on ihmisiä lähellä, mutta kysynpä vain, että kuinka monesti me olemme menneet ja puhuma, puhuneet todella kansalaisten kanssa, työnantajien kanssa ja kysyneet heiltä näistä asioista. Eivät he sano, että jippii, hienoa mitä teette ja saadaan uusia työpaikkoja, vaan he sanovat, että miksi ihmeessä te taotte meitä uusilla säännöillä ja velvoitteilla, jotka ovat äärimmäisen kalliita ja jotka eivät millään muotoa kannusta investointeihin ja ihmisten työllistämiseen. Jos me olemme vakavasta mielessä tässä asiassa mukana, niin meidän pitäisi toimia niin, että tunnustamme sen, että parlamentti ei voi tehdä paljoakaan työpaikkojen luomiseksi, mutta voimme tehdä paljon poistaaksemme niitä kannustinloukkuja, joita meillä on edelleenkin olemassa työllistymisen tiellä. Me olemme eh, vakuuttuneita, olemme tavoitteellisia, haluamme poistaa näitä esteitä ja se on sitä, mitä meidän pitääkin tehdä näinä vaikeina aikoina. Me tarvitsemme vähemmän sääntelyä, vähemmän veroja. niin sitä kautta me saamme kasvua, korkealaatuisempia työpaikkoja, työllisyyttä. Sitähän me kaikki haluamme. Kiitos hyvä kollega tästä ehdotuksesta, että pannaan pöytä puhtaaksi. Ja nyt Rova Kosta viimeisin, olkaa hyvä. Eh, molto per questo incontro e per eh, un confronto che... Kiitos paljon. Haluan kiittää tästä tapaamisesta, joka meille on järjestetty. Toivon, että se sukeut, siitä sukeutuu paljon hyvää ja uutta ja se on hyödyllinen. Ja että nämä suuntaviivat, joista täällä keskustellaan, todella auttavat meitä, jotta pääsemme ulos tästä viime kuukausien yhdestä vakavimmasta kriisistä. Mehän kaikki tiedämme, että eurooppalaiset politiikat eivät ole tällä hetkellä sopeutuneet nykytilanteeseen, ja kyllä meidän täytyy kantaa vastuumme myös siitä esittelijä on jo laatinut joitakin kohteliaisuuslauseita tähän suuntaviiva tekstiin ja hän haluaisi, että korostettaisiin vieläkin enemmän yhteneväisiä työllisyyspolitiikkoja ja vaurautta lisääviä politiikkoja. Mielestäni yhtä teemaa ei ole tuotu riittävästi esille suuntaviivoissa, tai sitä pitäisi ainakin vahvistaa. On kyse tutkimusinvestoinnista, miten voidaan investoida tutkimukseen, joka parantaisi koulutuksen laatua. Nykyiset, nykyiset työllisyyspolitiikat ovat sen laatuisia, että niitä pitäisi todella kasvattaa paljon vahvemmalla investoinnilla, jos puhutaan nimenomaan tutkimuksesta ja ennen kaikkea yksityisen puolen tutkimuksesta. Ja mehän usein puhumme, että Lissabonin strategia on jo nyt epäonnistunut. Minä en kuitenkaan usko tai ole sitä mieltä, että tämä strategia oli ihan oikea, kun ajatellaan alkuperäistä ehdotusta. Halusimme Eurooppaa, joka perustuisi laatuun ja kilpailukykyyn ja hyvään, hyvien toimivaltuuksien jakamiseen. Missä sitten ollaan epäonnistuttu? Ehkä olemme olleet kykenemättömiä laatimaan äh, hyviä toiminnallisia parametreja. Meillä on tiettyä köyhyyttä näissä suuntaviivoissa. Me emme ole pystyneet riittävän kriittisesti analysoimaan niitä, me, eikä meillä ole riittävästi kannustavia hyviä toimintavälineitä, jotta voisimme käyttää rakennerahastoja. Rakennerahastojen pitäisi olla yksi strateginen toimintatekijä tässä työllisyyspolitiikassa, näin aina sanotaan, mutta se pitäisi liittyä paremmin sopeutettuun uuteen vaurauteen, sen pitäisi olla paremmin nivelletty joustavaan työllisyyspolitiikkaan, mutta tällä hetkellä ollaan kyllä pyyhkäisemässä kokonaista sukupolvea pois työllisyysmarkkinoilta Meillä on vuosiraportteja jäsenvaltioista, jäsenvaltioilta, miten ne käyttävät näitä varoja, miten ne käyttävät määrärahoja. Nämä kaikki pitäisi niveltää paljon paremmin toisiinsa tiettyjen velvoitteiden mukaan. Vaikuttaa siltä, että jos puhutaan instrumenttiosiosta, se on liian heikko. Jos me emme ole vielä oppineet tarpeeksi Lissabonin strategian epäonnistumisesta, niin min, minä vähän pelkään, että nämä suuntaviivat, joita hahmottelemme ja tavoitteet tulevat myöskin olemaan liian huonoja. Rova Kosta oli viimeinen puhuja tässä puheenvuorolistalla. Neuvosto ja neuvosto ja komission on kysytty mielipidettä liittyen aikatauluun ja herra Kokeekin varmasti haluaa tässä vastata niihin huolenaiheisiin, joita on ehdot, joista on keskusteltu hänen komiteassa tästä aikataulusta. Onko se ihan sopiva paikkansa pitävä Espanjan puheenjohtaja <clears throat> valtion täällä edustettuna työryhmän nimissä. Ehkä annan välittömästi puheenvuoron Espanjan edustajalle, jotta he voisivat vähän selittää sitä, mikä on neuvoston kanta, kun, silloin kun puhutaan tämän aikataulun hyväksymisestä. Herra Bernardo, olkaa hyvä. Aikataulusta, mutta jos tietysti voidaan myös muistakin puhua, mutta aivan ensisijaisesti haluaisimme kuulla muutaman sanan teiltä aikataulusta. Mm, totta kai teillä sana on vapaa, te voitte myös puhua muista asioista. Muchas gracias, señora Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitän siitä, että annatte minulle puheenvuoron, jotta voin selkeyttää jotakin aikataulullisia kysymyksiä, joka on synnyttänyt paljon huolenaiheita teidän keskuudessanne. On ensiksi sanottava, että Espanjan puheenjohtajakauden aikana me olemme olleet aika vaikuttuneita tästä aikataulusta syks, kevään huippukokouksessa päätettiin laatia uudet perustat Eurooppa 2020 strategialle tähän kesäkuun huippukokousta, kesäkuun huippukokousta varten. Tämä strategiahan on seuraava. Meillä on integroidut suuntaviivat ja ne muodostavat osan näistä työllisyyspolitiikan suuntaviivoista. Valitettavasti tämä komission ehdotus vedettiin pois ja se tuli julkisuuteen vasta vasta 25. huhtikuuta. Mutta olemme kuitenkin sitä mieltä, että on tärkeää jatkaa täm, tällä tiellä, mutta täytyy ottaa huomioon aikataulu ja nykystrategia täytyy viedä loppuun. Kansalliset ohjelmat ovat muotoutumassa, niitä täytyy, ne tullaan esittelemään syksyllä ja tämä uudistus täytyy myös alistaa näihin, näille työllisyyspolitiikan suuntaviivoille. Näin ollen neuvosto tulee, tulee seuraavassa työllisyysministeriöiden kokouksessa 7. kesäkuuta Luxemburgissa laatimaan yleislinjaukset ja tulee varmasti saamaan tukea siitä sille Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Mutta on myös puhuttu, että miten voitaisiin toisia toisella tavalla. Päätöstä ei tehdä ennen kuin on tutustuttu, perehdytty perinpohjaisesti parlamentin lausuntoon. Tämä tietysti tulee tapahtumaan Belgian, Belgian puheenjohtajakauden aikana, koska tämä parlamentin mietintö jää äänestet, äänestykseen äänestettäväksi syyskuulle. Mutta sen takia minä olenkin sitä mieltä, että me teemme työtä aikataulun mukaisesti, eli meidän täytyy ajatella, että tämä päätös hyväksyttäisiin lokakuussa, ja se voi saada neuvoston tuen myös huht- lokakuussa ja huippukokouksen tuen, öö, anteeksi, lokakuussa. Me olemme myös todella tehneet oman työmme neuvostossa. Me olemme tehneet työmme aikataulumme mukaisesti, jos me ajattelemme komission tekemää alkuperäistä esitystä, ja me olemme muuttaneet tekstiä osittain. Kiitos siitä tälle valiokunnalle. Minä tässä myös kiitän myös Bruno Koketa, joka on tämän työllisyyskomitean myötä auttanut meitä tämän tekstin laatimisessa. Se on auttanut meitä ratkaisemaan niitä tarkist- ongelmallisia tarkistuksia, joista meidän piti keskustella. Ja me olemme saaneet myös sisältöä muilta tahoilta koulutusvaliokunnalta, jos on kyse muista suuntaviivoista ja toisesta valiokunnasta, joka antoi hyvin tärkeitä, hyviä ehdotuksia, jos ajattelemme direktiiviä, anneeksi suuntaviiva numero 10. Me olemme myös ottaneet huomioon, huomioon talouspoliittiselta valiokunnalta tulleet muutokset. Meillä on myös nyt tällä hetkellä hyvin erilainen teksti, jos vertaamista komission alkuperäiseen tekstiin. Ja sitä tullaan käsittelemään seuraavassa neuvoston kokouksessa ja varmasti siihen sisällytetään paljon niitä alkuperäisiä kunnonhimoisia tavoitteita, joista olemme paljon kuulleet myös Strasbourgissa ja joista olemme kuulleet myös täällä tänä päivänä. Merci de, de cette euh, Kiitos näistä täsmennyksistä siitä, millä tavalla näistä, näitä suuntaviivoja tullaan hyväksymään ja miten neuvottelut voitaisiin käynnistää parlamentin ja neuvoston välillä sen jälkeen, kun parlamentti on päättänyt omasta kannastaan. En ehdota nyt, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin, kaikkiin kommentteihin, kaikkiin esitettyihin puheenvuoroihin, mutta, mutta ehkä voisitte antaa jotain prioriteettia niille näkemyksille, jotka te koette tärkeiksi, ja koette tärkeiksi ehkä parlamentin kannalta tai neuvoston kannalta, tai, ja ottaisitte huomioon myös joitakin kuultuja ehdotuksia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikista näistä kommenteista ja kysymyksistä. Tietysti työllisyyskomitea tekee työtään sen mukaisesti, mitä, äh, mitä neuvosto siltä pyytää. Ensinnäkin me luonnollisesti Ensin minä tässä luonnollisesti vastaan esittelijän esittämiin kommentteihin ja, ja kysymyksiin. Halusin korostaa paljon sitä henkeä, jossa me tätä työtä teimme, ottaen huomioon myös aikataulun. Jos tätä henkeä nyt lähtisi jollakin lailla vetämään yhteen, niin haluan koro suuntaviivat on laadittu niin, että niissä mainitaan kaikki ne, jotka, jo aiemmin, jotka aiemmin puuttuivat ja joita me halusimme korostaa. Toisaalta suuntaviivat mahdollistavat vähintäänkin sen, mitä aiemmin on tehty ja, ja enemmän selkeämpänä tietyin osin. Kolmanneksi toimimme niin, että sanamuoto ei estä toivomiemme toimenpiteiden toteuttamista. Kun ajatellaan kommenttianne joustoturvasta, nuorista, yhtäläisistä mahdollisuuksista, en usko, että meillä on mitään perustavanlaatuisia näkemyseroja teidän ja toisaalta taas työllisyyskomitean näkemysten välillä. Toki voi olla hieman näkökulmaeroja yksityiskohdissa, mutta pääpiirteissä ei varmaankaan ole perustavanlaatuisia eroja. Ja varmaankin suuntaviivat sinällään toki jossakin paikassa ikään kuin köyhdyttävät sisältöä, toisaalta taas rikastavat sitä. Työllisyys komitea tässä mielessä on ollut varsin tyytyväinen niihin muutoksiin, joita on ehdotettu. Meidän täytyy olla, olla nimenomaan no, kiinnostuneita äh, siitä, että mitä vielä voitaisiin tehdä, jota aiemmin ei ole tehty, mikä on, mikä on ikään kuin jäänyt ulkopuolelle tai suljettu pois mahdollisuuksistamme. Täytyy muistaa myös äh, tiettyjen tavoitteiden sitova luonne. Täällä mainittiin niin sanotut alatavoitteet. EMKON työ on ollut sellaista, että se on todennut, että on, on toivottavaa saada tällaisia alatavoitteita, vaikkakaan ne eivät olisi välttämättä eurooppalaisia tavoitteita, vaan kansallisia tavoitteita, joita jäsenvaltiot sitten toteuttavat. Jos tällaisia alatavoitteita sitten olisi, ja ne kohdistuisivat tiettyihin väestöryhmiin, niin toki ne, niiden pitäisi olla sellaisia, että niitä voidaan vertailla sitten keskenään eri jäsenvaltioiden välillä, esimerkiksi tilastollisesti. Sitten toinen kommentti tästä hengestä. Ei ollut mahdollista enää pohtia tasapainoa suuntaviivojen välillä. Toki on esitetty erilaisia kommentteja, mutta se ei enää ollut mahdollista. Meidän täytyy todennäköisesti tehdä ero sen suhteen, mitä on tärkeää havaita suuntaviivoissa ja toisaalta taas, mikä on nähtävissä hallinnoinnissa – hieman virallisemmalla tasolla ja konkreettisemmalla tasolla, kun näitä politiikkoja jäsenvaltioissa toteutetaan. Eli minkälaista äh, riittämättömyyttä on havaittavissa. Mainitsin täällä pullonkaulat, tietyt jousto joustavuusongelmat. Nämä ovat nousseet esille, mutta myös näissä alatavoitteissa, niin miten ne sitten käytännössä toteutettaisiin? On tärkeää, että ei kaikin keinoin pidetä kiinni tekstin kirjaimesta, vaan täytyy toteuttaa, toteuttaa tämä niin, että, että hallinto todellakin mahdollistaa käytännön toteutuksen. Tässä hengessä me olemme työtämme tehneet. No, mitä sitten tulee tämän kaiken suhteeseen makrotaloudellisen politiikkaan? Tämä on luonnollisesti äärimmäisen tärkeää. Viittasin tässä työmarkkinaosapuoliin, eh, työllisyyskomitean eh, eh, työhön siinä mielessä, että en ole sisällyttänyt työllisyyssuuntaviivan mukaan talouspolitiikan laajoihin suuntaviivoihin. Täytyy luonnollisesti toimia niin, että, että työmarkkinat joustavat, on kannustimia, ei pidä olla esteitä työllistymiselle. Luonnollisestikin kaikesta tästä pidetään kiinni, mutta toisaalta meillä on myös konsensus siitä, että tarvitaan makrotaloudellisia uudistuksia, jotka mahdollistavat uusien työpaikkojen luomisen. Tämä ei ole ollut riittävästi mahdollista aiempina vuosina. Työ, uusien työpaikkojen joukossa on myös niin sanottuja vihreitä työpaikkoja – komission ehdotukseen verrattuna äh, tänne suuntaviivoihin tämä lisäys toki on, on tuotukin, mutta vihreät työpaikat ovat oikeastaan ikään kuin alisteisia näille muille työpaikoille. Kyllä se siellä, siellä on. Tarkoitus on nimenomaan kehittää näitä aloja. Ei ihmisiä kouluteta vihreisiin työpaikkoihin, jos tällaisia työpaikkoja ei ole olemassa voitte varmasti perehtyä tutkimuksiin, joita aiheesta on tehty. Eli, eli toki vihreät työpaikat täällä mainitaan. Se on yhtenä ala tavoitteena työllistämisen parantamisen tavoitteen alaisuudessa. Sitten ryhmät, jotka ovat työmarkkinoiden reunamilla syrjäytymisvaarassa tai syrjäytyneitä, esimerkiksi vammaiset, syystä tai toisesta työmarkkinoilta syrjäytyneet. Siitä on enemmän sisältöä kuin aikaisemmin. Politiikka tällaisena kirja, kirjattuna tähän ma- mahdollistaa laajemman kirjon toimia. Meillähän on myös sosiaaliturvakomitea, eli varsinaisesti tämä ei ole meidän ydintyösarkaamme. Siellähän on, on oma työnjakonsa ja heillä on siellä vastuukenttä nimenomaan näistä sosiaaliturvakysymyksestä. Kuitenkin EMKossa kukaan ei lähde väittämään, etteikö sosiaalipolitiikka ja sosiaalisen osallistamisen politiikka olisi tärkeätä. Ja luonnollisesti tätä kauttakin voidaan lisätä työllisyyttä. Kukaan ei, ei ole näitä etuksia vastaan, eikä, eivätkä suuntaviivat estä tätä ajatusta. Kukaan pöydän ääressä ei tote, totea, että, että naisia pitäisi syrjiä, ei tietenkään. Suuntaviivat ovat sellaisia, että sekä kirjoitettuna että myös niiden hengessä luonnollisesti kaikki tämä on mahdollista. Uskoisin, että olen oikeastaan pääseikat käynyt nyt lävitse. Kiitos paljon. Kiitos siitä, että tulitte osallistumaan meidän valiokuntamme työskentelyyn. Toivon, että tämän keskustelun jälkeen te olette mieltäneet sen, mikä on meidän huolenaiheittemme keskiö, mikä henki täällä vallitsee ja toivottavasti lopputuloksissa heijastuvat jotkut tietyt toiveet ja kysymykset hyvin vastauksen ja toivottavasti tästä lähtee hyvän yhteistyön henki vielä leijailemaan muuallekin ja että se jatkossa toimii. Kiitos siitä, että tulitte tänne tänään. Muistutan, että jos ajattelemme herra Örin mietintöä, niin tarkistusten jättämisen määräaikaan 4. kesäkuuta kello 12. Me tutkimme niitä sitten tarkemmin 24. kesäkuuta. Me olemme nyt lopettaneet tämän kohdan esityslistalta. Kiitän paljon herra Kokeeta siitä, että hän tuli tänne tänään meidän kokouksemme. Nous en venons euh, au point... No niin, sitten siirrymme kohtaan numero 13 meidän esityslistaltamme. Siinä me ryhdymme tarkistamaan ensimmäisen kerran mietintöä, jonka Rova Moran Chartier on laatinut. On kyse, kyse budjettivaliokunnan kanssa tehdystä vahvistetusta yhteistyöstä Euroopan globalisaatiorahoituksen rahoitus ja toiminta. Tässä on kyse mietinnöstä, joka on jätetty kollega Portasin käsiin. Hän on täällä läsnä tänään. Se on erittäin miellyttävä Rouva Moran Chartier, olkaa hyvä, jotta voitte esitellä oman lausuntonne. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa tämä työ, joka teille esitellään tämän, tämä lausuntoluonnos, jos on kyse Euroopan globalisaatiorahaston rahoituksesta ja toiminnasta, se linjautuu samoille suuntauksille kuin joita olemme kuulleet näissä työllisyyspolitiikan suuntaviivojen hahmotteluissa, kun puhutaan 2020 strategiasta, koska tässä on kyse työntekijöiden työllisyydestä. Minä olen yhtä tyytyväinen kuin, tyytyväinen kuin teki. Sanoissa, että minulla on suuri onnia ja ilo tehdä yhteistyötä Miguel Portasin kanssa tästä, ja tässä mietinnössä, koska hän on vastuussa sisällöstä budjettivaliokunnan nimissä. Ja minä olen erittäin iloinen siitä, että hän on täällä tänään kanssamme kuulemassa tätä käsittelyä, esittelyä. Haluan kuitenkin muistuttaa teille, että tämä globalisaatiorahasto perustettiin vuonna 2006 komission puheenjohtajan äh, Jose Manuel Barroson pyynnöstä ja ensi alkuun sen toiminta kohdennettiin toimimaan vain investointisektorilla operatiivisesti 2007. Sitä käytettiin hyvin vähän, ehkä liiankin vähän. Hyvin vähän sitä käytettiin tai hyödynnettiin ainakin sillä akselilla. 2009 lähdettiin kehittelemään sitä enemmän palkansaajien hyväksi ja eduksi öö, joustavoitettiin siihen pääsyä ja sen yes. <clears throat> Äh, sen kehitystä pitää jatkaa samaan suuntaan, koska on voitu todeta, että tämä EGR, globalisaatiorahaston, pitää todella nyt ottaa mittaa huikeasta pyyntöjen määrästä. Ei ole vain kyse siitä, että pyyntöjen määrä on kasvanut, mutta asiakirjojen äh, laajuus, sisältö on todella mm, moninkertaistunut ja mm, myös pyyntöjen määrä on nopeutunut. Ja meiltä vaaditaan silloin siis nopeita vastauksia ehkä noin 12-17 kuukauden sisällä. On kyse useimmiten joukkoirtisanomisista, kiireellisistä tapauksista, joihin meidän pitää vastata nopeasti. Ja näiden kaikkien asiakirjojen takanahan on ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka elävät suurissa vaikeuksissa, joiden hyväksi me teemme työtä. Toinen kohta, johon meidän täytyy ottaa kantaa, on, että jos ajatellaan asiakirjojen äh, Öö, sisältö on liian pitkä. Meidän pitäisi toimia paremmin. Öö, puhutaan, että Eurooppa on liian kaukana kansalaisesta. Jos me olemme reaktiivisempia, niin sitä nopeammin ja paremmin eurooppalaiset ymmärtävät näiden asiakirjojen sisällön, jos ne ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Meidän täytyy nopeuttaa työtahtiamme, vastaustahtiamme. Meillä pitää olla myös meidän pitää reagoida nopeammin ja ytimekkäämmin. Kolmas kohta on se, että rahoitusta ei ole kohdennettu yksinomaan Euroopan globalisaation rahastossa ainoastaan, vaan budjettiin on kyse myös varannoista on kyse joskus 500 miljoonasta eurosta. Eli meidän pitää pystyä vastaamaan kiireellisiin pyyntöihin ja löytää budjetista vastauksia uusiin ö, kohteisiin, jotka on jo paikannettu. Neljäs kohta, neljäs asia, neljäs asiakokonaisuus on se, että me emme voi er-, me emme saa erehtyä, mikä on tämän rahaston olemassaolon tarkoitus. Sitä ei ole luotu yrityksiä varten. Se on luotu nimenomaan palkansaajia varten. Se on luotu sitä varten, että voidaan taata ihmisten palautuminen työelämään, ammatilliseen elämään. Ei sitä ole luotu sitä varten, että luodaan suuria joukkoirtisanomisia esimerkiksi. Eli meidän täytyy todella tutkia erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, jotka ovat toteutettavissa työntekijöiden arkipäivä todellisuudessa ja löytää todella uusivia, innovoivia ratkaisumalleja. Me tarvitsemme yhä enemmän informaatiota. Elämme sellaisessa yhteiskunnassa. Meidän täytyy pystyä kouluttamaan uudestaan työntekijöitä, saada heidät takaisin työelämään piiriin ja yksinkertaistaa menetelmiä. Meidän pitää olla meidän pitää olla reaktiivisempia. Myöskin jäsenvaltioiden pitää reagoida nopeammin heti, kun on kyse joukkoirtisanomisista. Sen takia tätä lausuntoluonnosta on laadittu ja minä jätän sen teidän käsiteltäväksi tänä päivänä. Minä ehdotankin, että, että korostetaan vielä enemmän, kuinka tärkeää on kehittää ammatillista integroitumista keskeisenä tekijänä yhteiskunnallisessa integroitumisessa. Emmehän me näe asioita sillä tavalla, että on kyse yhdestä jäsenvaltiosta, joka on jonkunlainen suojelija tai kummiseta kummitati. Mehän olemme todella vastuullisia. Meidän täytyy ottaa vastaan palkansaajasta silloin, kun on kyse ammatillisesta integroitumisesta, joka kytkeytyy tiiviisti yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Toisekseen me toivomme ja ehdotamme, että luotaisiin maksumäärärahoja, maksusitoumusmäärärahoja niistä budjettikohdasta, joka olisi Euroopan sosiaalirahastosta löydettävissä. Näin ollen voitaisiin sitäkin kehittää palkansaajien hyväksi eduksi ja kytkeä se tähän Euroopan globalisaatiorahastoon. Kolmas ehdotus on seuraavanlainen. Me toivomme ja näemme sen hahmottuvan näissä kaikissa asiakirjoissa, joita olemme työstäneet työryhmässämme. Me toivomme, että voitaisiin kytkeä paremmin yhteen työmarkkinaosapuolet, ei että niitä ne mainittaisiin vain asiakirjoissa. Meillä olisi hyvät menettelytavat, johon työmarkkinaosapuolet kytkeytyvät, sitoutuvat koko tämän prosessin aikana – uskon, että ei tämmöinen julkilausuma tehtailu enää riitä. Meillä pitäisi olla toisenlainen menettelytapa, paremmin jäsennelty, joka olisi paljon toimivampi ja tuottavampi. Neljäs asia, mitä me ehdotamme tässä, on se, että kehitetään paremmin tiedotusta kansallisella tasolla ja alueellisella tasolla – 27 jäsenvaltioiden sisällä alueella, jotta kaikki olisivat hyvin tietoisia tämän prosessin sisällöstä, ettei tilanne olisi sellainen kuin se on nykyään, että on jäsenvaltioita, on ehkä noin kymmenkunta jäsenmaata, joilla jotka eivät ole voineet hyötyä tästä globalisaatiorahastosta. Eihän se sitä tarkoita, että me voi välittää heille näitä asiakirjoja. Totta kai erilaisia tarpeita on, mutta niitä ei pystytä kattamaan, koska ehkä ei tunneta riittävästi asioita. Tiedotus on huonoa, tiedon vaihto kulkee huonosti, ei tiedetä tämän globalisaatiorahaston mahdollisuuksia ja toimivuutta. Viides ehdotus, me toivomme, että laadittaisiin paljon positiivisemmassa hengessä että on olemassa lukuisia maita, lukuisia jäsenvaltioita, jotka voisivat tehdä yhteisen hakemuksen Joo, se voi, voi olla kyse rajat ylittävillä alueilla tai se voi olla kyse myös suurista yrityksistä. Tällä tavoin voisimme välttää, niin kuin yhden asiakirjan tiimoilla oli, voitaisiin välttää mm, pyyntöjä, joissa ei ole kaikki, jossa ei kaikki ole laadullisesti järjestyksessä tai kaikki ei ole hyvin hallinnoitu tai ei ole ihan rehellisesti esitetty asian todellista tilaa. Mutta öö, ei sulita myöskään pois sitä, että useat maat voisivat tehdä yhteisen pyynnön, mutta se pitäisi olla selkeästi laadittu. Kuudes ehdotus tässä tekstissä on se, että meillä on tämä EGR-rahasto. Se, sillä pitäisi, sen pitäisi lähestyä yksittäistapausten mukaisesti niitä työntekijöitä, jotka ovat joutuneet erotetuiksi, oli, ja silloin kun heidät pala- pyritään palauttamaan ammatilliseen elämään, sen pitäisi olla tehokasta. Jos me teemme tällaista yksilökeskeistä työtä, niin se on ainut toimiva, hedelmää kantava toimintamuoto. Seitsemäs kohta. Tämä Euroopan globalisaatiorahasto voi antaa uusia pätevyyksiä erotetuille työntekijöille, se voi tarjota uusia työpaikkoja – äsken keskusteltiin työllisyyspolitiikan suuntaviivoista, mutta jos ajatellaan erotettuja työntekijöitä ja silloin kyse kiireellisistä toimenpiteistä, meidän pitää aivan erityisesti toimia sillä tavalla, että elinikäinen oppiminen ja kouluttautuminen on todella keskeisessä asemassa kun halutaan palauttaa työntekijät, ihmiset ammattielämään, työelämään takaisin. Jokainen erotettu työntekijä pitäisi olla siinä tilanteessa, että hän voisi lähteä uudelle työuralle aloittaa uuden ammatillisen uran. Kahdeksas ehdotus liittyy yrityksen yhteiskunnalliseen vastuuseen. Tätä minä korostan kovasti, koska tässä ei ole kyse siitä, että erot, meidän pitää toimia sillä tavalla, että voimme ennakoida nämä joukko irtisanomiset sillä tavalla, että jos on todettu, että työntekijät on, ovat pätevöityneet niin he voisivat uudelleen kouluttautumisen myötä siirtyä tehokkaasti muualle. Ja sillä tavalla voidaan myös välttää, että yritys olisi pakotettu ryhtymään joukkoirtisanomisiin. Yhdeksännessä kohdassa on kyse siitä, että parannetaan joustavuutta näissä interventiokriteereissä. Meidän pitäisi toimia sillä tavalla, että eurooppalaiset politiikat sopeutuvat hyvin kriisitilanteen etenemiseen. Tässä mietinnössä halutaan mennä siihen suuntaan, että toimittaisiin tehokkaimmin, se olisi kestävämpää, josta työntekijät pääsisivät hyötymään, mutta samalla halutaisiin kehittää kohesiota eri alueiden välillä ja sen valtioiden välillä Euroopassa. Tämän rahaston antama apu ei korvaa yritysten yhteiskunnallista vastuuta, mutta on olemassa suuria eroja lainsäädäntöalueilla sosiaalilainsäädännössä 27 maalilla. Joissakin maassa tämä lainsäädäntö on paljon vahvempaa, kattavampaa, joissakin se on huonompaa, heikompaa. Eli näitä vääristymiä pitäisi pystyä poistamaan, ettei jouduttaisi huonoon epäilyseen kilpailutilanteeseen työntekijöiden kannalta. Meidän pitäisi toimia sillä tavalla, että kansallinen lainsäädäntö hyödyttäisi palkansaajia. Ja tämä on tämän tekstin keskeinen henki. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos. Minä avaan nyt keskustelun tästä asiakirjasta. Anteeksi, Ensinnäkin Rouva Cornelissen oli jo täällä ensimmäisenä ennen kuin herra Hendel oli saanut nimensä tänne listalle, eli Rouva Cornelissen ja sitten herra Hendel. Okay, thank you, Mrs. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Muutama viikko sitten kuulemistilaisuudessa kuulimme paljon globalisaatiorahastosta ja sen menettelyistä – ja myös siitä, että jäsenvaltiot kovasti arvostavat sitä, että tämä rahasto on olemassa. On hyvä, että kävimme ensin keskustella työllisyyssuuntaviivasta ja nyt sitten globalisaatiorahastosta, koska nehän liittyvät toinen toiseensa. Jos jäsenvaltiot nyt ottavat sitten EU 2020 strategia ja työllisyyssuuntaviivat vakavasti, niin ne vahvistavat sitten talouttamme ja työllisyyttämme sillä tavalla, että joukko irtisanomiset niin sanotuilla vanhoilla talouden aloilla eivät noin vain yhtäkkiä satu ja tapahdu. On äärimmäisen tärkeää, että meillä on EU rahoitusta, johon voidaan turvautua hätätilanteissa. Enpä tiedä, onko erillinen budjettikohta, jota esittelijä ehdottaa, paras tapa tai ainut tapa. Kenties edustaja Portas budjettivaliokunnasta tuntisi paremmin mahdollisuudet kenties voitaisiin luoda myös parempaa johdonmukaisuutta eri politiikan lohkojen välille. Meillähän on ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana erilaisia tapauksia esillä tähän liittyen. Me tiedämme sen, että työllisyys riippuu hyvin paljon muista politiikan lohkoista, teollisuuspolitiikasta, kilpailupolitiikasta, ilmastonmuutospolitiikasta, aluepolitiikasta, kansainvälistä kaupasta – meidän pitäisi arvioissamme paneutua myös niihin tapoihin, joilla me voisimme varmistaa sen, että politiikka toimii johdonmukaisesti silloin, kun tätä rahastoa käytetään. Haluaisin, että eri mahdollisuudet tutkittaisiin eri mahdollisuudet sen suhteen, miten rahastoa hyödynnetään ja kenties voitaisiin keskustella myös siitä, mitä rahasto merkitsee Irlannille, sitten kun siellä ollaan. Kiitos. Edustaja Hendel ja Rova Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Mietinnöstä itsestään sanoisin, että se on mielestäni hyvin onnistunut. Mutta muutama huomio kuitenkin niiltä osin, miten sitä voitaisiin vielä parantaa. Globalisaatiorahasto on ollut hyvä väline eh, parantaa työntekijöiden tilannetta, mikäli esimerkiksi yrityksiä siirretään tai suljetaan. Silti minulla on hieman tässä eh, epäröintejä, mikä liittyy näihin eh, kohtaan kolme, jossa puhutaan siitä, että eh, kaikki osapuolet pitäisi alusta alkaen ottaa mukaan, mutta minusta tätä pitäisi vahvistaa niin, että se olisi pakko, että se olisi sitovaa, että kaikki osapuolet ovat mukana näissä eh, neuvotteluissa. Ja eh, työmarkkinaosapuolet on, olisi otettava mukaan heti alusta alkaen. Toinen asia, joka minusta on hieman isompi juttu, Monet meistä muistanevat viime syksyn tapahtumat Dellin äh, tapahtumien yhteydessä Irlannissa. Äh, globalisaatiorahasto auttoi noin 15 miljoonalla, kun Dell sulki tehtaansa. Dell sulki sen siksi, että sen tarkoitus oli siirtää toiminta Kiinaan. Muutama päivä myöhemmin Dell ei tullutkaan, siirtynytkään Kiinaan, vaan Puolaan, mikä varmasti oli hyvä Puolalle ja Puolan työllisyystilanteella. Mutta siihen sitten taas Del sai 48 miljoonaa ja minun mielestäni tämä tuntui aikamoiselta tukipetokselta, varsinkin koska Dell on yritys, joka oli tehnyt vielä voittoa keväällä. Joten minusta meidän pitäisi muotoilla tietynlaiset ehdot niin, että ei voisi tapahtua tällaista eurooppalaisten veronmaksajien rahoilla petoksia. Kuten ajatellaan esimerkiksi rakennerahaston toimintaa, jota käytetään, tätä täytyisi tätä apua käyttää sillä tavalla, että sitä voitaisiin käyttää vain niiden yritysten kohdalla, jotka todellakin sitten tarvitsevat ja että tätä ei olisi mahdollista käyttää tällaisiin suoranaisiin ähm, voiton äh, pyrkimyksiin. Tämä puuttuu tästä mietinnöstä ja pyytäisin, että tätä mietittäisiin. Eikö tässä voisi olla tiukemmat ehdot? Ja että nämä tuki olisi riippuvainen näistä ehtojen täyttymisestä. Rouva Blinkevičiūtė, olkaa hyvä. E, e, pirmiausia, iš tiesų aš noriu padėkoti nuomonės pranešėjai. Ihan ensiksi haluan kiittää Rouva Moran Schachteria hyvistä ehdotuksista ja tuoda esille joitakin omia ajatuksiani Liettuassa minun maassani on tehty pyyntö, jotta saataisiin rahoitusta, apua tästä, tästä, tältä rahastolta, koska rakennussektori on joutunut koville kriisissä. Muun muassa Liettua on voinut nauttia tämän rahaston antamasta tuesta, ja tämä apu on ollut äärimmäisen hyödyllistä ja tarpeellista. Muistan hyvin, kuinka yksi kollegaani teki kysymyksen. Hän halusi tietää, josko oli mahdollista järjestää jonkunlainen kuulemistilaisuus maansa ammattilaisten kesken. Häntä kiinnosti saada tietää, josko tämänkaltaisten käytäntöjen vaihto olisi mahdollista. Ei tämä ollut mitenkään sattumaa. Kohdassa neljähän sanotaan, että on hyvä lyödä kontakteja jäsenmaiden välillä, vaihtaa hyviä käytäntöjä, koska, y- koska osa jäsenmaista ei ole vielä päässyt edes hyötymään tai nauttimaan tästä rahoituksesta tai avusta, tai eivät edes tiedä, että tähän on mahdollisuus. Liettuassa minulla on ollut usean otteeseen ollut mahdollisuus mahdollisuus keskustella palkansaajien kanssa. Ja he ovat tuoneet esille hyvin tärkeän asian. Te olette varmasti tietoisia siitä, kun on kyse vuoden tai puolentoista vuoden pituisesta jaksosta. Se on liian pitkä aika saada rahastolta tukea. Se on liian pitkä ajanjakso. Silloin kun on kyse joukkoirtosanomisista, niin ei ihmisillä ole aikaa odottaa. Meidän pitää toimia paljon paljon nopeammin. Sen takia minä tuen teidän ehdotuksianne kohdassa kaksi. On kyse menettelytapojen yksinkertaistamisesta ja siitä, että lyhennetään näiden pyyntöjen käsittelyaikoja, koska muulla muutoin ihmiset eivät enää luota EU-hun. Sanovat, että ne ovat vain byrokraatteja, jotka, pyy, jotka pyörittelet vain siellä paperia pöydästä toiseen. Sen takia minä tuen teidän ajatustanne siinä, kun puhutaan e GRn välttämättömyydestä toimia paljon nopeammin. Merci, madame. Kiitos rouva Figueiredo ja rouva Schröter. Eh, eh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Eh, työryhmässä olemme analysoineet paljon tätä Euroopan globalisaatiorahastokysymystä. kysymystä olemme nähneet hyvinkin, mitä ongelmia on syntynyt. Niistä olemme myös kuulleet juuri täällä tänä päivänä. Sen takia olemmekin keskustelleet hyvin tiivisti siitä, miten voidaan parantaa tämän rahaston käyttöä. Yksi suurimmista huolenaiheista minun mielestäni on yhteisrahoitus. On olemassa maita, joilla on hyvin suuria rahoituksellisia vaikeuksia. Niin juuri ne eivät pyydä apua tältä rahastolta, koska heillä ei ole tätä 35 prosentin pakollista yhteisrahoitusosuutta. Eli sen takia on tai siis voimme nähdä, että tulee pyyntöjä maista, joilla on parempi rahoituksellinen taloudellinen tilanne, mutta ei tule pyyntöjä niistä maista, niiltä mailta, jotka ovat todella vakavassa työttömyystilanteessa ja joille pitäisi pystyä antamaan vastaus. Mutta näissä maissa siis on myös vakava rahoituksellinen tilanne. Tätähän pitäisi analysoida enemmän, kun, kun käsittelemme tätä tekstin sisältöä. Sen takia olisi välttämätöntä, että meillä olisi tämän suuntainen ehdotus käsiteltävänä. Näinhän me teimme, kun tätä rahastiota lähdettiin perustamaan. Me sanoimme, kuinka tärkeää, että meillä olisi 35 prosentin rahoitusosuus ja 20 prosentin kansallinen rahoitusosuus. Ensimmäisessä vaiheessa se oli 50 prosenttia kaikille ja sen jälkeen komissio tarkisti sitä ja se nostettiin 65 prosenttiin, mutta uskon, että uusi tarkistus, joka voitaisiin tehdä, siinä pitäisi ottaa huomioon nimenomaan tämän lisäksi on otettu on kuultu paljon muita ajatuksia, joista olen paljon samaa mieltä, parempaa tiedotusta, parempien käytänteiden soveltamista, ongelmaa, joka syntyy siitä, kun kielletään monikansallisten yritysten uudelleen sijoittamiset tai pyritään kieltämään ne. Ei niiden olisi välttämätöntä ryhtyä siihen, mutta toimivat, ryhtyvät siihen vain saadakseen enemmän voittoja ja hyötyä. Nämä ovat kohtia, joita voitaisiin parantaa, mutta uskon, että kaiken tämän myötä meillä on paljon työtä vielä edessä. Madame Schröter. Rouva Schröter, olkaa hyvä. Äh, niin, tämän mukaan tulee nyt äh, tekniikka mukaan myös rahoitukseen. Sen vuoksi minulla on paljon kysymyksiäkin liittyen tähän pysyvään budjettikohtaan, koska minun käsitykseni mukaan se ei ole mahdollista tuosta noin vain, ja sen vuoksi kysyisinkin komissiolta, onko komissiosta mieltä, että tämä olisi mahdollista. E, uskon, että se on teknisesti hyvinkin vaikeaa sen vuoksi, että tällä ei ole oikeusperustaa. Joten kysymys kuuluukin, onko mahdollista luoda oikeusperusta ja poliittiselta pohjalta täytyy sanoa, että en usko, että sillä on mitään mahdollisuutta sen vuoksi, että neuvottelut tai neuvoston kanssa eivät ole kyllä mitenkään valoisa ajatus. Joten sen vuoksi en usko, että tämä on mahdollista ottaa käyttöön välineenä. Minulla olisi tähän tällainen pragmaattinen ehdotus. Minusta täytyisi käyttää olemassa olevia välineitä, esimerkiksi sosiaalirahastoa. Ja esimerkiksi rakennerahastossa meillä voisi olla yhteispäätösmenettely. Silloin olisi se olisi mahdollista toimia paremmin sen vuoksi, että neuvosto on ollut, toiminut hyvinkin heikosti. Ja yhteispäätösmenettelyn kautta me voisimme toimia. Minun äh, neuvottelukokemukseni rakennerahastoista osoittaa, että tällä alalla meillä voisi olla mahdollisuuksia. Uskon, että se olisi mahdollista ja, ja sitä kautta olisi enemmän myös joustoa. Mutta ähm, tämä antaisi enemmän valtaa ja mahdollisuuksia jäsenvaltioille. Se poistaisi sitä siis EUn tasolta. Ja se on ehkäpä ei ole niin äh, haluttava kuin mitä Barroso on ajatellut. Mutta silloin kuitenkin kaikki tapahtuisi nopeammin. Tämä on minun hyvin pragmaattinen ehdotukseni. Mehän olemme puhuneet myös siitä, että se aika, mitä tähän tarvitaan, sen vuoksi, että tämä on eurooppalainen äh, järjestelmä, niin se kestää hyvin kauan. Ja meidän täytyy nyt katsoa, mitä voidaan tehdä äh, esimerkiksi ESFn äh, kohdalla. Minusta meidän täytyisi tehdä jotain niin, että tämä väline olisi mielenkiintoinen ja se olisi myös joustavainen, joustava. Ja meidän täytyisi miettiä, että me voisimme tällä tavalla ää, muuttaa ja tehdä sen operatiiviseksi. Mutta haluaisin kuulla, mitä komissio mieltä. Bien, je comprends, euh, madame la Kiitos. Ymmärrän rouva esittelijälle, että teillä on, tulee olemaan paljon tarkistuksia rouva Schotterilta. Siinä on hyvät pohjat neuvottelulle. Kolme kommenttia ennen kuin ehdotan, että meidän rahastojohtajamme käyttää puheenvuoron. Hän haluaa varmasti puhua näistä budjettiasioista, koska häneen on tässä vedottu täällä. Kolme kohtaa, joita haluaa, josta haluaisin teille puhua jotka löytyvät tästä tekstistä, mutta ehkä niitä voitaisiin vähän vahvistaa lisää. On, jos, puhutaan yhteis, jos puhutaan sopimusosapuolista tai työmarkkinaosapuolista, niin sen, ne pitäisi kyllä jatkuvasti korostaa, koska mehän olemme puhuneet meillä esimerkkitapauksessa, meitä kuulimme täällä Dell-tapauksesta, se oli aika kriittinen tilanne kaiken kaikkiaan. Ei meidän pitäisi joutua siihen uudestaan senkin takia, että jos yhteiskunnallinen vuoropuhelu loistaa poissaolollaan, niin se kyllä vaikuttaa laadun heikkenemiseen, laadun huononemiseen ja, ja, ja menettelytapojen tehokkuuteen. Toinen kohta on se, se ei varmasti yllätä teitä rouva esittelijä, jos ajatellaan komission harjoittamien poliitikkojen yhteneväisyyttä. Jos me fokusoimme tämän rahaston toiminnan johonkin, jos vedotaan komissioon, että se toimisi jonkinlaisena kollegiaalisena toimielimenä, eikä vain rinnastamalla joitakin, mm, laittamalla jotakin komissaaria toimimaan yhdessä samanaikaisesti, mutta jolloin ei toinen tiedä, mitä toisen naapuri tekee. Eli meidän pitäisi toimia paljon yhteneväisimmän tämän rahaston käytön suhteen. Ja kolmas asia oli siihen, miten jäsenvaltiolla on hyvin epäsuhtainen mahdollisuus päästä tämän rahaston piiriin. Liettuasta kuulimme kokemuksia, siellä on paljon hyödynnetty tätä rahastoa, niillä on hyvä pääsy sinne, mutta voidaan myös todeta, että miten jäsenvaltiot jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita, onko niillä intressiä, pystyvätkö ne vetoamaan tähän esimerkiksi kohesiorahastoon, sekin vaihtelee maittain. Jos ajatellaan myös rahaston periaatteellisia tavoitteita, puhutaanko tässä enemmän työntekijöistä eikä niinkään maan tilanteesta. Siinähän on tietyllä tapaa joku vaikeus, joka voi vähän vaikeuttaa tämän rahaston toimivuuden arviointia – Totta kai meillä on tehty muutoksia tämän rahaston toimintasääntöön, mutta totta kai edistystä on tapahtunut ja teille se mietintö, jonka te voitte laatia yhdessä Miguel Portasin kanssa, sillä on tiettyä painoarvoa merkitystä. Silloin voidaan tarkistaa, ollaanko todella ihanteellisessa tilanteessa. Herra Portas, haluatteko te puhua nyt? Välittömästi vai herra Jorgensen jälkeen? Ihan, ihan miten teille sopii. No annan teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, le président. Euh, eu vou ser muito breve. Euh, o conjunto... Puhun hyvin lyhyesti. Sugestões euh, que foram avançadas pelo... Kuullut ehdotukset, joita siis joita Rova Moran Chartier on täällä meille esitellyt tänään kiireellisyydestä muun muassa. Ja kaikki muut ehdotukset, jotka ovat tulleet muilta valiokunnalta ja kaikki yleisluontoiset kommentit heijastelevat kyllä sitä, mitä lopullisen mietintöön pitäisi saada sisällytettyä. Ja siitähän tullaan äänestämään. Sen takia haluan nyt jo tässä vaiheessa kiittää Rova Moran Chartieria tästä loistavasta perustyöstä, jota hän on tehnyt. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Kolme kommenttia, jotka hän teki, mutta minä haluaisin tässä tuoda esille jotakin kysymyksiä. Täällä on monta kertaa jo kysytty ja kuultu, onko paras mahdollinen vaihtoa se, että, että mm, laitet, sijoitettaisiinko tämä rahasto budjettiin mukaan. Varmasti tulevaisuus tuo tullessaan vastauksen, koska tällä hetkellä ei ole olemassa niitä poliittisia olosuhteita ja mahdollisuuksia aivan erityisesti neuvostossa, jotta voitaisiin päästä tähän ratkaisuvaihtoehtoon. Eli meidän täytyy lähteä työstämään toista vaihtoehtoa, meidän täytyy lähteä yksinkertaistamaan sitä juridista rakennelmaa, jonka puitteissa me teemme työtä. Ja parlamentti voi näin ollen taata, että tämä Euroopan globalisaatiorahasto voi olla normaalisti toimiva rahasto. Eli sillä olisi omat määrärahansa vuodesta 2013 lähtien. Tämä on mm, se poliittinen taistelu, jonka minä haluaisin viedä loppuun täällä parlamentissa. Eli tässä mielessä meidän pitää antaa poliittista viestiä oikeaan suuntaan. Ja tajuta, että Eurooppa on tällä hetkellä todella pahassa sosiaalisessa yhteiskunnallisessa tilassa työttömyys on uhkaavasti kasvussa. Me täällähän on puhuttu yhteisrahoituksesta myös ja erilaisista mm, ja eroista, jotka vallitsevat köyhien ja rikkaimpien alueiden välillä EUn sisällä on myös puhuttu siitä, että meidän pitäisi paremmin kytkeä yhteiskunnalliset toimijat tähän rahaston toteuttamiseen ja pitäisi paremmin kytkeä ne siihen silloin, kun on kyse joukko irtisanomisista. Mutta yksi kysymys jäi vastausta vaille, mutta minä haluaisin kyllä tehdä tämän toisen kysymyksen. Osoittaisin se rouva Hendelille. Mit, miten tämä Dellin tapaus voitaisiin ratkaista. Budjettivaliokunnassa ja työllisyysvaliokunnassakin tämä kysymys otettiin esille, ja me kaikki tuli, joudumme petoksen uhreiksi. Eli yritys voi toteuttaa joukkoirtisanomisen, mutta me emme voi sanoa eh, ei. Me emme voi sanoa, että, että työntekijöitä ei voi erottaa sillä tavalla yhdessä maassa vaikka tämä joukko irtisanominen olisi seurausta uudelleen sijoittamisesta, joka tapahtuu sisämarkkinoiden rajojen sisällä. Minä olenkin tässä ryhtynyt vähän epäröimään, että onko tämä rahasto sellainen, että meidän pitäisi pystyä toimimaan silloin, kun on kyse joukkoirtisanomisista sisämarkkinoiden rajan sisällä? Ei, ei. Minun vastaukseni on ei. Ei näin voida toimia. Ei tämä saa olla mikään ehto. Meillä pitäisi olla toisen, toinen mietintö, jossa puhutaan toisenlaisista olosuhteista, jos joku tietty monikansallinen yritys haluaa uudelleen sijoittua sisämarkkinoiden rajojen sisäpuolella Euroopan unionissa. Meidän täytyy pystyä myös laatimaan se hinta tai maksu tai sakko, jonka monikansallisen yrityksen pitäisi maksaa silloin, kun on kyse, silloin kun se ryhtyy joukkoirtisanomisiin, vain silloin, kun se tekee sen hyötymielessä Eli pitäisi maksaa kunnolliset korvaukset irtisanotuille työntekijöille. Minäkin, minä olen tässä vähän ryhtynyt epäilemään, miten me voimme vastata tähän ongelmaan. Minä heitän kysymyksen ja odotan vastausta. Merci beaucoup. Je vais donner ma... Kiitos, anna nyt puheenvuoron rahaston puheenjohtajalle herra Jörgensenille ja sen jälkeen rouva Mohan Shahtiarille. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Chairman. Uh, and thank you for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä mietinnöstä. Olemme sen lukeneet. Siinä oli koko joukko hyödyllisiä ja selventäviä asioita, jotka sikäli mikäli kuin minä ymmärrän, komissiolla ei ole mikään, mitään ongelmaa niiden suhteen. Haluaisin aloittaa Dellistä, joka täällä on jokunen kerta mainittu. Minusta on tärkeää huomioida, kuten esittelijäkin teki, se, että yritykset eivät saa EGFn rahaa. Yritykset eivät tätä rahaa saa. Dell ei ole saanut rahaa EGFltä Irlannissa tai muualla. Mutta irtisanotut Delin työntekijät ovat saaneet tukea EGFn varoista. Toisekseen ei ollut eh, mitään sisäistä eh, siirtymistä sisämarkkinoilla. Me olemme tarkastelleet tätä tapausta, tuotantoa, siirtymistä ja kaikkea, eh, mitä, mitä tehtiin Dellillä Irlannissa ja mitä Puolassa. Tuotantoa ei ole siirretty paikasta toiseen, eli kysymys ei ole Euroopan unionin sisällä sisämarkkinoilla tapahtuneesta siirrosta. Ja sitten tästä budjettikohtakeskustelusta sen verran, että ajatus siitä, että olisi globalisaatiorahastolle oma budjettikohta seuraavissa rahoitusnäkymissä on se ajatus, mistä olemme puhuneet. Se ei todennäköisesti ole mahdollista monistakaan syistä, että meillä olisi oma budjettikohta nykyisissä rahoitusnäkymissä. Poliittisesti se on mahdotonta ja ajoituksellisestikaan me emme kykenisi hyväksymään tarvittavaa lainsäädäntöä, että voisimme luoda tällaisen tilanteen. Joten se ajatus, minkä esittelijä on tuonut esiin kohdassa kaksi, on se, että seuraavissa rahoitusnäkymissä tätä voitaisiin ehdottaa, että globalisaatiorahastolla ihan kuin millään muulla tahansa taloudellisella välineellä olisi rahoitusnäkymissä oma budjettikohtansa. Ja komission jäsen Andor noin kolme viikkoa sitten Göteborgissa antoi lausunnon siitä, että hän miettii tällaisen ehdotuksen tekemistä seuraavaan rahoitusnäkymiin, mutta ei nykyiselle kaudelle. Ja luonnollisesti tästä tulee suuret poliittiset keskustelut ensin komissiossa ja sitten budjettiviranomaisten ja neuvoston kesken. Ja mitä me voimme tehdä, tässä herra Portassa otti esiin tärkeän asian, me voimme jatkaa olemassa olevien menettelytapojen yksinkertaistamista ja, ja käyttämisen helpottamista. Me olemme tehneet tätä jo sisäisesti, me olemme yhdistäneet kaksi menettelytapaa yhdeksi ja me tarvitsemme, me olemme vähentäneet 22 äh, päivällä sitä aikaa, jota me tarvitsemme asioiden käsittelyyn. Ja nyt me haemme seuraavaa askelta menettelytapojen yksinkertaistamisessa. Ja tässä on kysymys taloudesta ja sitä, miten rahat maksetaan jäsenvaltiolle. Tähän mennessä me olemme käyttäneet äh, lähes 54 päivää itse rahan maksamiseen sen jälkeen, kun budjettu, budjettiviranomainen on sen hyväksynyt. Nyt me olemme toivon mukaan löytäneet keinon, jolla voimme mahdollisesti lyhentää tämän ajan 14 päivään, joten voitamme tässä kuukauden tai enemmän. Ja me olemme muuttamassa myös meidän sisäistä asiakirjojemme käsittelyä niin, että me voisimme löytää yksikertaistetumman tavan käsitellä näitä äh, hakemuksia, ehkäpä työskennellä useammilla kielillä, ettei tarvitsisi odottaa kaikkia käännöksiä, niin että me voisimme nopeuttaa omia sisäisiä toimiamme. Mutta tästä ei tule helppoa ennen kuin meillä on rahasto, josta on päätetty samalla tavalla kuin esimerkiksi rakennerahastoista. Sitä ennen me emme voi vähentää näitä teknisiä askeleita johtuen budjettitilanteen erityistilanteesta EGFn kohdalla. Myös kaikki EGFn päätökset tehdään kollegiossa, komissio kollegiona. Joten kaikki Euroopan komission jäsenet ovat mukana, kaikilla on mahdollisuus tarkastella kutakin yksittäistä tapausta ja varmistaa, että kukin yksittäinen tapaus täyttää heidän poliittisen alansa vaatimukset. Eli tässä on poliittinen johdonmukaisuus ja tässä on poliittista kuulemista ennen komission päätöstä. Kuullaan kabinetteja ja kaikki komission jäsenet ovat mukana tekemässä joka ikistä päätöstä. Yksi asia vielä, jonka haluaisin ottaa esiin näistä, ehdotetuista, näistä ehdotuksista, joita esittelijä on tehnyt, joka liittyy interventiokriteerien joustavuuteen rajat ylittävissä tai monien jäsenvaltioiden yhteisissä hakemuksissa – ja täällä mainitaan, että meidän pitäisi tarkastella tätä asiaa lähemmin, kohta yhdeksän, ja ähm, pidentää tätä refer- viiteaikaa. Viiteaika äh, liittyy sääntöihin, joten kaikki nämä parametrit liittyen yrityksen kokoon ja niin edelleen. Sen vuoksi Tämä on asia, joka tulisi ottaa esiin siinä vaiheessa, kun tämä asetus tarkistetaan. Ja sitten vielä viimeisenä asiana on luonnollisesti selvää, että nykyinen asetus ja niin muutettuna, kuten se tehtiin viime vuonna, se, määrä, tai se päättyy vuonna 2011. Joten 2011 jälkeen me voimme sitten keskenämme päättää, äh, saavatko nämä poikkeudet äh, jatkua vai, vai raukeavatko ne? Vai tarvitaanko jotain uusia erityisiä äh, poikkeuksia? Mutta meidän täytyy nyt katsoa, mitä me teemme vuoden kuluttua. Lähdemmekö täyssäännösten tarkasteluun tai tarkistukseen vai kuinka me teemme ja ihan rehellisesti sanoen puheenjohtaja, minä en kykene tähän kysymykseen tänä päivänä vastaamaan. Ja äh, katsotaan. Eli tässä parlamentin ehdotukset voisivat olla hyödyllisiä. Nyt esittäjälle puheenvuoro. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kutakin kollegaa, joka on käyttänyt puheenvuoron, kuin myös komissiota tekemistään ehdotuksista. Totta kai minä jätän budjettivaliokunnalle tehtäväksi analysoida aivan erityisehdotukset, jotka liittyvät budjetin hallinnointiin, mutta haluaisin täsmentää kuitenkin, että seuraavan rahoituskehyksen muuta tämä tullaan, myötä tämä tullaan laatimaan. Dell-yrityksestä me olemme kaikki seuranneet työryhmän sisältä käsin miten tämä tapaus eteni ja miten siinä toimittiin ja mitä päätöksiä tehtiin. Jos ajatellaan Euroopan globalisaatiorahastoa, niin me haluamme toimia yksinomaan palkansaajien eduksi, jos, jos sitä kysytään, mutta yksi pieni täsmännys jo kuultuun. Jos ajatellaan, että Puolassa on avat, käynnistetty toiminta, on kyse tuotteesta, joka oli hyvin, <clears throat> hyvin hyödyllinen markkinoilla. Oli kyse kannettavasta tietokoneesta. Sehän oli hyvin laajenemassa oleva sektori, mutta Delhan oli toiminnassa Irlannissa, oli kyse toimisto, toimistotietokoneista, joiden markkinanäkymät olivat supistumassa – Eli meidän täytyy myös ajatella, mikä oli sen hetkinen tilanne, yrityksen tekemät valinnat, miten sen piti orientoitua tulevaisuuteen. Senhän piti lähteä toimimaan ehkä juuri sillä tavalla, eikä ajatella vain ö, uusien ö, tuotteiden ö, valmistamista ja sen uudelleen sijoittuminen ei ollut täysin riippumatonta. Valinta ei ollut täysin yksinomaan riippumaton valinta mutta jos ajattelemme tätä työryhmää ja Euroopan globalisaatiorahastoa, me, me kävimme Irlannissa Delin työpaikalla, koska me halusimme nähdä, mitä oli tehty, mitä oli tehty eurooppalaisten rahastojen puitteissa ja olivatko palkansaajat päässeet siitä hyötyneen, hyötymään, olivatko he sijoittuneet uudestaan hyvin työelämään – ja puhuimme myös yritysjohtajien kanssa, puhuimme kansallisten toimijoiden vastuuhenkilöiden kanssa ja puhuimme myös ja aivan erityisesti palkansaajien ja heidän edustajiensa kanssa. Ja teidän tekemänne kommentit niin siitä, mitkä olivat ensimmäiset määrärahat tästä rahastosta. Kyllä me tarkistimme ja kyllä palaute oli ihan hyvä, koska, mm, oli hyvä, koska koska rahoja ei oltu käytetty aivan asianmukaisesti. Minä olen myös ottanut tänne kirjannut ylös hyvien käytäntöjen vaihtamisen merkityksen ja tärkeyden jäsenvaltioiden välillä. Kuten eräs kollega täällä ihan ansiokkaasti sanoi, minä myös kirjasin ylös Ilga Figereidon ajatuksen siitä, mitä ähm, hän puhui kansallisesta yhteisrahoituksesta ja pakollisista prosenttiluvuista ja kuinka niitä on käyty uudestaan läpi parlamentin tekemän työn jälkeen. Meillä on tässä paljon työtä edessämme, jotta tehokkuustasoa voitaisiin nostaa. Ja kaiken tämän takanahan piilee se, että me haluamme edistää yhteiskunnallista vuoropuhelua yritysten sisällä – koko prosessin aikana. Meidän pitäisi tästä olla vähän tarkempia Dellin tapauksessa. Meidän pitäisi olla paljon vaativampia, kun me haluamme, että miten meidän asiakirjojamme tutkitaan. Ja meidän pitäisi olla aina hyvin valppaita toimimaan minä voin olla pitkälle samaa mieltä monien kommentoijien kanssa ja tulen tulevina päivinä vastaamaan teidän kysymyksiinne ja pohtimaan yhdessä teidän kanssanne, miten voimme integroida näitä ajatuksia, ehdotuksia ja kysymyksiä ja miten niitä voidaan kytkeä tähän mietintöön. Ja minä olen teidän käytettävissänne. Meillä on mm, viikko aikaa vielä mm, antaa jotakin täydentäviä panoksia, osioita tähän lausuntoluonnokseen, jotta se olisi mahdollisimman tehokas, koska mehän haluamme olla, tehdä työtä tehokkaamman Euroopan hyväksi palkansaajien eduksi. 8. kesäkuuta kello 12 on tarkistusten määräpäivä. 23. päivä kesäkuuta käsittelemme, 24. päivä pitäisi äänestää tästä budjettivaliokunta, johon me olemme kytkeytyneet ottaa kantaa 14. päivä heinäkuuta. Me olemme nyt käyneet läpi tämän kohdan esityslistalta. Tulemme kohtaan 14. Mutta ennen sitä haluaisin kuitenkin vain kertoa teille, että minä haluan välittää viestin kaikkien nimissä kollega Jaslovietskalle, joka on joutunut terveydellisen ongelman eteen. Hän on saanut pienen sydänvaivan valtuuskunnan vierailulla Kiinassa. Me lähetämme hänelle kaikki solidaarisuusviestimme, sympatiaviestimme. Toivomme, että hän toipuu tästä pienestä sydänvaivastaan. Ja, mutta halusin kuitenkin tehdä teille tiettäväksi, kertoa teille, että hän on matkalla Kiinassa, mutta on toipumassa tästä pienestä sairaskohtauksesta. Tulemme kohtaan 14 esityslistalla. Tässä on kyse parlamentin kannasta mm, talousarvioesityksen vuodeksi 2011 pääluokka 3 komissio. Minun on tarkoitus esittää teille tämä lausuntoluonnos, joka tulee olemaan meidän lausuntoluonnoksemme. Haluan vain palauttaa mieliin tämän asiayhteyden, missä me jo tutkimme tätä lausuntoluonnoksemme. Jos ajattelemme edellisiä menettelyjä, niin kyllä tilanne on muuttunut sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus on astunut voimaan, erityisesti johtuen siitä, että tämä menettelyhän nyt on supistunut yhteen ainoaan käsittelyyn. Ja tämän myötä halutaan ehkä sitten tarpeen vaatiessa saada perustaa sovittelukomitea, jos ei päästä ensimmäisellä kerralla sopuun. Sen takia minä haluankin kertoa teille prioriteeteistamme ja tämän takia koordinaattoreiden kanssa me olemme äh, löytäneet ne viisi prioriteettikohtaa, jotka me tulemme esittämään budjettia vuotta 2011 ajatellen. Nämä viisi prioriteettia ovat seuraavat nuor- taistelu nuorisotyöttömyyttä vastaan, työntekijöiden, työttömien työntekijöiden, anteeksi, työttömien koulutus halutaan neuvoston ja komission kanssa tehdä yhteinen progress-ohjelman arviointi, neljäs yhteistyö kansallisten yhteiskunnallisten järjestöjen kanssa ja haluamme tehdä työtä, jotta voidaan paremmin ottaa huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo EUn talousarviossa 2011, kun tarkastellaan näitä budjetin prioriteettilinjauksia vuodelle 2011 sitten, kun komissio on esittänyt, niin voidaan todeta, että siellä on kohtia, jotka koskettavat meitä suoraan, kun on kyse kyse talouden elvyttämisestä, investoinnista nuorisoon ja kun halutaan kehittää perusrakenteita huomista ajatellen. Tässä hengessä me olemme koordinaattoreiden kanssa päättäneet että tukea tälle vuodelle ehdotusta kahta, kahta pilottihanketta – jotka kytkeytyvät FAR-aloitteisiin, jotka komissio on jo ehdottanut. Nämä kaksi pilottihanketta ovat, liittyvät siihen, että ainakin jos hyvällä ranskalla sanotaan, niin voisi sanoa suomeksi, että eka EURES-työpaikka, sen tarkoituksena on saada nuoriso liikkeelle paremmin, jotta he, löyt, ne löytä, he löytäisivät ensimmäisen työpaikan. Toinen pilottihanke liittyy ty- työturvalliseen työterveyteen mm, silloin, kun on kyse ikääntyneistä työntekijöistä. Näiden kahden pilottihankkeen lisällä me haluamme myös viedä myös eteenpäin jo käynnissä olevia hankkeita. Me haluamme, joita on laadittu jo työstetty vuosien aikana tässä valiokunnassa. Jos ajatellaan tätä lausunnon kokonaisuutta. Sieltä voidaan noukkia kolme kohtaa, jotka ovat tärkeitä. Ainakin minä toivon, että tämä valiokunta voisi ne mieltää tärkeiksi, niin kuin minä teemme. Voimme olla tyytyväisiä siitä, että 500 miljoonaa euroa, jotka on pantu budjettikohdan kohdan, tähän Euroopan globalisaatiorahaston maksumäärärahoihin, jos ajatellaan kuinka halutaan huomattavasti vähentää mak- maksumäärärahoja. Tämän SEDEFOPin eli Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen maksumäärärahoja on vähennetty huomattavasti. Se liittyy 2020 strategian tavoitteisiin. Kolmas kohta on se, että olemme valitettu on valitettavaa, että Euresin ja työmarkkinasuhteiden sosiaalisen vuoropuhelun budjettikohdassa ei ole tapahtunut edistyttä huolimatta merkittävistä joukkoirtisanomisista näistä kolmesta kohdasta lähtien voisi ajatella, että meidän valiokunta voisi olla sitä mieltä, että kaikki se, mikä mm, heikentää yhteiskunnallista vuoropuhelua, se pitäisi jyrkästi tuomita. Ja mielestäni tämä on hyvä ase, jota meidän pitäisi hyödyntää. Meidän pitäisi todella käyttää sitä. Ja sillä voisimme peräänkuuluttaa sitä yhteiskuntamallia, jota me viemme eteenpäin ja johon meidän ryhmämme ja valiokuntanne on kovasti kiintynyt. Tämän minä halusin teille esittää lyhykäisyydessään. Samalla haluan muistuttaa, että koska on kyse ensimmäisestä budjettikäsittelystä Lissabonin sopimuksen hengessä, niin tässä on tämmöinen etukäteisvalmistelu, johon ovat kytkeytyneet koordinaattorit tai myöntymyksensä. Tässä on kyse kahdesta etapista. Ensin määritellään prioriteetit ja sitten pitää paikantaa nämä pilottihankkeet ja tästä voidaan lähteä liikkeelle. On laadittu kirje meidän, teidän, meidän kaikkien nimissänne. Kirje on lähetetty Rova Jedje, tämä on vähän vaikea tässä sanoa puheenjohtaja, Jedrzejewska, joka on mietinnönlaatija budjettivaliokunnassa – Toivottavasti olette saaneet kopion tästä kirjasta. Siihen on kerät keskeiset elementit, jotka tulivat esille koordinaattorien kanssa käydyssä tapaamisessa. Tässä keskeiset elementit tästä lausuntoluonnoksesta ja minä kuuntelen mielelläni kommentteja ja reaktioita ehdotuksia tähän lausuntoluonnokseen. No, Herra Serkas. Puhun hyvin lyhyesti. Minä haluaisin vain muistuttaa teille, että Nämä keskeiset kohdat, jotka kävimme läpi koordinaattorien tapaamisessa, tulivat hyvin esitetyiksi. Nyt me lähdemme Lissabonin sopimuksen tielle. Meidän täytyy muistaa ja muistuttaa teille energisesti ja meidän täytyy toimia hyvin asianmukaisesti. Tämä ensimmäinen lausuntoluonnos lähtee nyt omalle tielleen. Se lähtee kulkemaan omaa tietään ja se saa meidän kaikkien tukemme kompromissituen koordinaattoreilta. Euh, Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Rova Lambert. Ei ole. Kaikki ovat yhtä mieltä. Me olemme nyt tässä vähän <clears throat> tässä uudessa etukäteisprosessivaiheessa. Sitten tulee lopullinen päätös, mutta tämä on nyt alkusoittoa jollekin jos voisi käyttää Shakespeare-kieltä, niin tässä ollaan nyt soft-vaiheessa. Haluaako komissiolta joku puhua pilottihankkeista joku? Tai ehkä komission puolelta joku haluaa sanoa sanasen. Euh, Komissio haluaa kiittää tästä lausuntoluonnoksesta. Komissio tukee näitä kahta pilottihanketta, joita ehdotetaan. Halusin vain lisätä Euresiin ja sosiaalisen vuoropuhelun liittyen, että mekin voimme yhtyä huolenne stagnaatiosta. Ja luonnollisesti tässä täytyy sovittaa sitten eri budjettikohtia toisiinsa liittyen Euresiin niin, että te voitte sitten tehokkaasti tehdä jatkossa työtänne. Eli tämä budjettikohta, jonka meitä voidaan edesauttaa yhteiskunnallista vuoropuhelua, niin, niin parlamentti varmasti tulee vahvistamaan näitä kohtia. Rova Bastos, haluatteko käyttää tästä lausunnosta puheenvuoron? Ei. Eli keskustelu päättyy tästä kohdasta. Ja meillä on äänestys tästä. Ei, ei. Ensiksikin pitää tietysti jättää mahdollisuus jättää tarkistuksia, määräaika 29. kesäkuuta kello 12 ja sen jälkeen tarkastelemme niitä 14. heinäkuuta ja tulemme hyväksymään ne 13. syyskuuta. Sen jälkeen, kun sitä on käsitelty neuvostossa, talousarvion luonnoksen myötä, joka tulee käsittelyyn 15. 16. heinäkuuta. No niin, sitten tulemme seuraavaan esityslistan, esityslistan kohtaan. Sen myötä annan puheenvuoron Rova Figueiredolle, jossa on kyse tarkistusten käsittelystä. Hänen öö, mietintönsä, jossa on kyse vähimmäistulon asemasta köyhyyden torjunnassa ja osallistavan yhteiskunnan edistämisessä Euroopassa. Nämä Näitä tarkistuksia on 187. Obrigada, signora presidente. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja. Myös minä haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Se osoittaa, että he ymmärtävät, miten tärkeä tämä ongelma on. Köyhyys leviää, samoin kuin sosiaalinen syrjäytyminen unionissa, ja sen vuoksi on välttämätöntä, että ei vain puhuta asioista, vaan tehdään jotain. varsinkin nyt kun on köyhyyden teemavuosi. Meillä on, tätähän on tullut koko joukko tarkistuksia, joissa te tuotte esiin eri ryhmistä teidän huolenaiheitanne, samoin kuin myös sen välttämättömyys tuodaan esiin, että tarvitaan selkeämpiä ja konkreettisempia ehdotuksia esimerkiksi vähimmäispalkasta eri jäsenvaltioissa. Minä puhuin tästä jo tänä aamuna, mutta ehkäpä nyt kuitenkin pari asiaa. Mistä tässä on kysymys tässä mietinnössä? No, me haluamme luonnollisesti tuoda käytännön ehdotuksen tähän hankalaan köyhyyden ongelmaan. Mutta emme me kuitenkaan kykene koko ongelmaa ratkaisemaan, niin sanon tässä mietinnössäkin. Onhan olemassa monia eri syitä köyhyydelle. Esimerkiksi työssä käyvät köyhät, köyhät työntekijät, Tämä on joukko, jonka määrä kasvaa, enkä tässä nyt lähde toistamaan sitä, mitä tässä jo aikaisemmin sanoin. Sitten on työttömyysongelma. Ja varsinkin ne, jotka eivät enää saa työttömyyskorvausta. Sen lisäksi on köyhiä ikääntyneitä ihmisiä, joilla on hyvin pienet eläkkeet. Sitten on lasten köyhyys sen vuoksi, että perheillä on niin vähän tuloja. Ja luonnollisesti köyhyyttä, jota on siksi, että on äh, rajallinen pääsy julkisiin palveluihin jos ajatellaan vaikkapa tässä koulutusta, terveydenhuoltoa, asumista, kodittomien lisääntynyt määrä. Emme me voi antaa vastausta kaikkeen, eikä kysymys ole siitä, että otettaisiin käyttöön vähimmäispalkka, vaan taattu vähimmäistulo. Tämä ehdotus on siis rajallinen, vaikkakin tässä nyt on kysymys hyvin laajasta asiasta. koskapa meillä nyt on kuitenkin dramaattisen paljon köyhyyttä riippumatta totta syystä, niin onhan kuitenkin todettava, että esimerkiksi työttömyys on tällä hetkellä hyvin korkea. Mutta työllisyys ei ole aina ainoa pelkkä vastaus köyhyyteen. Jotkut ovat liian vanhoja, jotkut ovat liian nuoria, jotkut ovat vammaisia ja niin edelleen. Näitä tapauksia on tarkasteltava erikseen ja kaikki tarvitsevat sellaisen toimeentulon, joka mahdollistaa arvakkaan elämän ja siihen tämä vähimmäistoimeentulo on vastaus. Eikä tämä nyt ole mikään yleisratkaisu koko Euroopalle, ei. Me haluaisimme vain tällaisen vähimmäistoimeentulon, vähimmäistulon, joka vastaisi yhteistä lähtökohtaa EU:ssa niin, että kaikki voisivat elää arvokkaalla ihmisarvoisella tavalla. Ja tämä täytyy luonnollisesti sitten laskea kunkin maan ja sen olosuhteiden mukaan. Me olemme tehneet tästä joitakin ehdotuksia. Esimerkiksi se, että meillä olisi tällainen puitedirektiivi, joka olisi siis, komission olisi se tehtävä. ja siinä otettaisiin sitten tällaiset perusasiat esiin. Esimerkiksi, että tämä vähimmäistoimeentulo olisi 60 prosenttia kunkin maan eh, toimeentulon keskiarvosta. Tämä luonnollisesti vaihtelee maakohtaisesti, mutta meillä täytyy olla jokin yhteinen lähtökohta pohja, perusta. No on myös äh, muita asioita, joita olen tässä hieman syventänyt äh, ja varmasti ne tulevat esiin tässä keskustelussa. Esimerkiksi köyhyyden vastaisen taistelun tavoitteet, mitä komissio tekee 2020 strategiassa, ei kovinkaan paljon. Komissio on hyvin rajallinen, varsinkin jos katsotaan, mitä ehdotettiin kymmenen vuotta sitten Lissabonin strategiassa. Joten meillä on minun ehdotukseni, sitten on myös muita ehdotuksia ja katsotaan sitten, minkälainen, minkälaisen kompromissin me saavutamme. Uskon, että me saamme aikaan kompromisseja, näistä sadasta, koska näitä, sata, näistä 187 tarkistuksesta suurinta osaa voin tukea. Ja tämä osoittaa, että henki ja yleinen tavoite eh, tässä mietinnössä on saanut tukea. Voin siis tukea lähes kaikkia tarkistuksia. Monet ovat eh, toki päällekkäisiä, niissä toistetaan asioita. Monet ehdotukset koskevat ihan samoja kohtia joten uskon, että me saamme ainakin 12, vähintään 12 kompromissitarkistusta aikaiseksi. Esimerkiksi ensimmäinen kappale, siihen on tehty hyvin paljon tarkistuksia. Sama koskee toista kohtaa. Siihenkin on koko joukko tarkistuksia. Enemmistö näistä tarkistuksista on hyvin samansuuntaisia. No, emme me varmasti saa aikaan konsensusta kaikkien tarkistusten suhteen. Aina on yksi tai kaksi tarkistusta, jotka ovat täysin vastakkaisia, mutta enemmistö on kuitenkin samansuuntaisia. Myös kolmanteen kappaleeseen on tehty paljon tarkistuksia. Ja myös neljänteen. ja viidenteen ja kuudenteen ja seitsemänteen. Ja johdantoosan kappaleesta varmasti saadaan neljä kompromissitarkistusta. Yhtäältä johdantoosan kappale G ja J ja K ja johdantoosan kappale L ja M. Sen lisäksi, mitä mietinnössä, mietintöluonnoksessa nyt jo on. Ja uskoisin, että näiden kompromissien äh, kompromissille löytyy perusta tästä mietinnöstä. Sitten tässä on koko joukko ihan uusiakin ehdotuksia. Jotkut ovat hyvin samansuuntaisia tai ne ovat täydentäviä. Mutta minulla ei vielä ole ollut äh, mahdollista tarkastella äh, kaikkia sillä tavalla, että voidaanko kaikki sisällyttää kompromisseihin. Mutta minulla olisi kuitenkin nyt tässä ehdotus. Meillä äh, oli tällainen tapaaminen, jossa jotkut jäsenet tai heidän avustajansa olivat paikalla. Ja ehkäpä me voisimme ensi viikon puoliväliin mennessä saada aikaan kompromissi eh, luonnokset ja sitten Strasbourgissa voisimme ehkäpä tavata ja sitten varjoesittelijöiden kanssa käsitellä näitä kompromissiluonnoksia. 16. päivä näistä siis äh, ään, äh, keskustellaan. Joten ei ainoastaan nämä 12 kompromissia, jotka mainitsin, vaan me voisimme tarkastella myös näitä uusia ehdotuksia ja sitä, olisiko mahdollista vielä saavuttaa muitakin kompromisseja, jotta voisimme välttää päällekkäisyyksiä, koska monet näistä ehdotuksista oikeastaan rikastuttavat ja täydentävät tätä mietintöä. Ja jos ne vain voidaan, jos kaikki voivat ne hyväksyä, ne ovat hyvin lähellä toisiaan monet. Joten kyllä nyt varmasti voimme löytää kompromisseja. Muuten meidän täytyy sitten äänestää kesäkuussa, mikäli se ei muuten ole mahdollista, ja silloin enemmistö päättää, miten mennään eteenpäin. Nämä ovat nyt ne keskeisimmät asiat, joista varmasti voidaan löytää ratkaisu. Kolme neljä ajatusta täällä vielä on auki, Eli siis olisiko meillä tällainen, tuemmeko tällaista puitedirektiiviä? Jotkut haluavat sitä, jotkut eivät. Minä ehdotan tästä kompromissia ja katsotaan, mitä tapahtuu. Kykenemmekö löytämään kompromissin? Sama koskee köyhyyden vastaisen taistelun tavoitteita ja myös muita aiheita. Esimerkiksi prioriteetteja monet ryhmät ovat tehneet näistä erilaisia ehdotuksia ja sitten meillä on vielä kysymys näistä kriteereistä. En ole tässä nyt kommentoinut yksityiskohtaisesti kaikkia tarkistuksia. Se ei ole niin helppoa, kun niitä on kuitenkin reilut 180, mutta ymmärtänette tätä. Mutta minä olen hyvin avoin. Kaikki tarkistukset, joita on tehty tämän ehdotuksen hengessä, olen valmis ne ottamaan mukaan ja käsittelemään, varsinkin jos ne parantavat tätä mietintöä. Ja suurin osa näistä tarkistuksista todellakin parantaa tätä mietintöä. Kiitos. Merci beaucoup. Ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Monsieur Frédéric Dardenne, Madame Deli. Rouva Deli. Merci Madame la Présidente. Euh, Madame Figueredo. Kiitos rouva puheenjohtaja rouva Figueredo. Pyydän anteeksi, että en päässyt osallistumaan teidän kokoukseenne eilen. Se oli väärinymmärryksen syytä. Minä olen erittäin tyytyväinen tekemästäne työstä ja onnittelen teitä siitä, mutta haluaisin painottaa muutamia kohtia. Tänä päivänä työ ja työstä saatu tulo ei suojaa ja turvaa enää köyhyyttä vastaan. Se on yksi asia, joka pitää palauttaa mieleen. Sen jälkeen, kun olemme, olemme tästä kriisistä vähän selvinneet, meillä on suoja, vakauttajia. Ne ovat esittäneet tärkeää roolia, kun pyrimme vähentämään köyhyyden vastaisia riskejä, köyhyyttä uhkaavia riskejä, mutta tässäkin vallitsee suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Jos me taistelemme ja kun me taistelemme köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan, mutta samanaikaisesti Lissabonin strategia on, on todella ollut epäonnistunut hanke, me emme ole pystyneet poistamaan köyhyyttä. Meillä on tässä nyt historiallinen vastuu kannettavanamme. Meidän täytyy muistaa, mitkä ovat YK on vuosituhannen tavoitteet. Rova Figueiredo, te annatte meille paljon työtä, me ruvetaan tekemään paljon töitä, tässä on paljon tarkistuksia, mutta pitää päästä kompromissiin myös. Mutta minä otan esille kolme keskeistä akselia, jotka ovat mielestäni määrääviä, kun ajatellaan tulevaisuutta. Meidän täytyy keskittää huomiomme nuoriin. He ovat kriisin ensimmäisiä uhreja. He joutuvat usein syrjinnän kohteiksi, kun on kyse yhteiskunnallisista oikeuksista, ainakin Ranskassa, jos, halutaan, jos nuori haluaa nauttia tämmöisestä solidaarisesta minimitulosta, niin jos on alle 25-vuotias, niin se ei onnistu. Jos on aktiivinen pitäisi olla ollut työssä vähin, työelämässä vähintään kaksi ja puoli vuotta. Se ei läheskään aina kosketa nuoria. Alle prosentti nuorista pääsee hyötymään tästä aktiivisesta, solidaarisesta vähimmäistulosta. Sitten pitäisi antaa erityishuomio mm, asunnottomille ja heidän edestä tähän käytävälle taistelulle. Meidän täytyy todellakin toimia sillä tavalla, että asunnottomat henkilöt, jotka ovat kaikista marginalisoituneimpia ja heikommassa asemassa, pääsevät hyötymään myös erilaista sosiaalipalveluista. Ja jos me ryhdymme tässä määrittelemään jotakin vähimmäistuloa, siinä pitää ottaa huomioon myös köyhyys aste, jotta voidaan taata jokaiselle riittävät tulot, jotta henkilö todellakin pääsee pois köyhyysloukusta. Minimitulo pitää olla oikeus, perusoikeus kaikille. Siinä ei pidä olla minkäänlaista syrjintää. Ajattelen tässä erityisesti romaniväestöä. Merci beaucoup, Frédéric Darden. Kiitos sen jälkeen Darden. Herra Darden, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja haluaisin ensinnäkin ST-ryhmän nimissä todeta, että me olemme tyytyväisiä siitä, että eri ryhmät ovat näin kiinnostuneita tästä mietinnöstä. Ja tämä näkyy luonnollisesti myös tarkistusten määrässä. Monet tarkistukset on tehty nyt ihan hiljan. Tämä monimutkaista luonnollisesti esittelijän työtä, mutta monet niistä ovat kyllä hyvin mielenkiintoisia. Näkee, että ryhmien työ täydentää toinen toistaan. Ajattelen tässä vihreitten tarkistuksia erityisesti. Ja katsotaan nyt, miten niihin suhtaudutaan. Ja tietenkin myös SDn tarkistukset ja myös kuen tarkistukset. Mukaan ottuna esittelijä, jonka työtä haluan, jonka tekemää työtä haluan, haluan kiittää. Ja luonnollisestikin halutaan löytää kompromisseja tästä valtavasta tarkistusjoukosta. Aihe on hyvin tärkeä sosiaalisen eh, yhteiskunnallisen integraation kannalta ja syrjäytymisen vastaisen työn kannalta. Ja sen takia täytyykin korostaa köyhyyden vastaista taistelua niin voimakkaasti. Kun ajattelemme tarkistuksia, niin, niin tässä hieman sivuhuomautuksen tapan muistuttaisin siitä, miten me käännöksissä heijastelemme näitä yksityiskohtia, esimerkiksi keskimääräinen keskitulo, keskiarvo ja niin edelleen. Joskus tässä voi olla kyse jonkinlaisista tulkintaongelmista, käännösongelmista. Meillä varmaankin on mahdollisuus pyytää komissiolta puitedirektiiviä niin, että olisi jonkinlainen järjestelmä, jonka puitteissa vähimmäistulo määriteltäisiin. Se ei olisi sama tulo kaikille, vaan olisi jonkinlainen eh, viite uh, määrä, jossa huomioitaisiin sitten jäsenvaltioiden erityispiirteet. Meillähän on jo olemassa järjestelmä, muun muassa työehtosopimukset, joita tietenkään ei pidä lähteä murentamaan. Eli tässä muotoilupuolessa täytyy sitten huomioida myös tämä elementti. On oleellista, että esitämme pyynnön direktiivistä ja siinä sitten eri jäsenvaltioiden tasolle pitäisi saada aikaiseksi tällainen vähimmäistulon määrittely, jonka, jonka perustalta sitten lähdetään taistelemaan köyhyyttä vastaan. Ja vihreät tästä muistuttivatkin. Eli tarvitaan tasa-arvoinen pääsy erilaisiin etuuksiin, sosiaaliturvaan. Tätä täytyy luonnollisesti tässä mietinnössä korostaa. Meidän toiveemme on se, että voimme tehdä työtä rakentavassa hengessä teidän kanssanne, arvoisa esittelijä, niin että saamme hyvän kompromissin näistä eri aspekteista. Kiitos. Kiitos, äh, edustaja Lind. Thank you. Uh, thank you uh, very... Kiitos. Minä en tehnyt tarkistuksia, vaikkakin olen alderyhmän varjoesittelijä sen vuoksi, että minä pidin teidän mietinnöstänne pidin sitä huomattavasti enemmän kuin joistain näistä tarkistuksista. Ei minulla ole ongelmia suurimman osan tarkistusten ohjalla, mutta siinä on kuitenkin paljon toistoa. Ja minun mielestäni tällainen keskitetty mietintö on aina parempi. Olen aina tukenut tätä minimitoimeentuloa kaikille ihmisille EU-ssa, mutta tämä sanottuani tiedän, että on ihmisiä myös minun ryhmässäni, jotka eivät halua puitedirektiiviä. He ovat sanoneet, että heidän mielestään on väärä aika äh, puitedirektiiville sen vuoksi, että nykyinen taloudellinen kriisi äh, vaikuttaa niin paljon. Katsokaapa, mitä on tapahtunut Kreikassa, Irlannissa, joka puolella. Ja että nyt sitten lähdettäisiin esittämään äh, puitedirektiiviä, niin monet ihmiset sanovat, että niin, olisiko nyt ollenkaan oikea aika, ajankohta sille. Vaikkakin monet kuitenkin tukevat itse ajatusta. Onko tämä nyt sitten asia, jota te tarkastelette puhumassanne kompromississa? Tai se, että tämä 60 prosenttia. Kun näin sen, niin ajattelin, että hyvä idea, 60 prosenttia keskitoimeentulosta. Mutta sitten kun sitä katselee, että sanoitte 60 prosenttia keskitoimeentulosta, niin silloinhan tämä kasvaa koko ajan koska että saadaan tämä 60 prosenttia keskitoimentulosta, niin siinä on ongelma, koska minä haluaisin, että katsottaisiin näitä köyhyyden ähm, rajoja ja että määrittelemme missä menee köyhyyden raja. Ja olen vakuuttunut siitä, että se, siitä ihmiset voisivat äh, olla samaa mieltä, kunhan on kunnon köyhyyden indikaattorit, kuin että on vain tämä tällainen yleis 60 prosenttia. Köyhyys eri jäsenvartioissa on hyvin samankaltaista, varsinkin ottaen huomioon eh, kodittomien aseman, josta edustaja Dali puhui. Olen työskennellyt tämän asian parissa eh, kauemmin. Me olemme yrittäneet eh, asettaa tavoitteita, että voisimme vähentää kodittomuutta. Ja yksi tapa siihen on tämä minimitoimeentulo. Mutta en lähtisi tälle direktiivi linjalle, koska silloin monet ihmiset eivät lähde tätä enää tukemaan, jotka kuitenkin ovat valmiita tukemaan ajatusta minimitoimeentulosta, mutta eivät kuitenkaan halua puitedirektiiviä tällä hetkellä. Minä henkilökohtaisesti olen tukenut tätä direktiiviä koko ajan, mutta tiedän, että minun ryhmässäni äh, siinä tulee olemaan ongelmia, enkä tiedä, äh, kykeneisikö koko äh, ryhmä tukemaan tätä direktiiviajatusta, mutta ehkä, jos olisi tiettyjä sanoja, jossa puhuttaisiin minimi toimeentulosta EU-tasolla, kuten teidän alkuperäisessä mietinnössä. Madame Costa, puis Monsieur Ludvigson. Madame Costa. Rouva Costa, olkaa hyvä. Eh, grazie. Io ringrazio molto la onorevole Figueiredo per questo eh, ottimo lavoro. Minä haluaisin kiittää edustaja Figueiredoa erinomaisesta työstä ja siitä, että hän on näin avoin kompromisseille. Ne varmaankin auttavat meitä saamaan aikaiseksi sellaisen tekstin, joka vastaa niiden tarpeisiin, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. On pari kolme seikkaa, joita minun kenties tulisi korostaa, joita haluaisin korostaa. Tämä on sekä merkittävä väline, kun ajatellaan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaista taistelua, e- etenkin nyt kun elämme kriisiaikoja, se on myös suhdanteiden, suhdanteita tasoittava väline. Luonnollisesti täytyy huomioida myös sen vaikutus julkiseen talouteen. Korostaisin sitä, että välitämme hyvin voimakkaan viestin tällä tekstillä sillä, että meillä on oltava vähimmäistulo. Ja toki sitä täytyy sitten täydentää muilla välineillä, muilla palveluilla ja toimenpiteillä. Niitähän on jo käytössä tietyissä jäsenvaltioissa. Kyseessä on jonkinlainen mix eri toimista. Puitedirektiivihän jättäisi jäsenvaltioille ja työmarkkinaosapuolille sitten hieman valinnanvaraa sen suhteen, mitä välineitä lopullisesti jäsenvaltioissa käytetään. Tällä olisi symbolinen merkitys ja se myös vastaisi siihen eh, kysymykseen tai pyyntöön, joka meille on esitetty, kun äsken keskustelimme työllisyydestä. Tämä ottaisi huomioon myös ulottuvuuden laajemmin kuin pelkästään Euroopan unionissa. Se huomioisi myös YK äh, näkökulman. Äh, puitedirektiivi voisi olla rakenteellisesti toimivampi ratkaisu niin, että, että se mahdollistaisi meille jatkossa sellaisia toimia, että huomioisimme paremmin esimerkiksi nuoret ja toisi esille sen, että Euroopan unioni haluaa tunnustaa kansalaisten oikeudet Lissabonin sopimuksen hengessä. Figueredolla on varmasti tärkeä työ tehtävänään, kun hän pyrkii huomioimaan tarkistukset niin, että tekstissä voidaan edetä tähän suuntaan. Luonnollisesti tämä täytyy toteuttaa yhteistyössä kaikkien ryhmien kanssa. Kiitos paljon. Seuraava puhuja. Äh, kiitos äh, puheenjohtaja. Haluan heti sanoa, että minä tuen täysin sataprosenttisesti tätä työtä, että voisimme vähentää köyhyyttä Euroopassa. Se on hyvä tavoite, jonka puolesta meidän on työskenneltävä. Me olemme Euroopassa hyvin erilaisia ja tilanteet ovat erilaisia. Ja täällä mainittiinkin jo työehtosopimukset ja työehtosopimusjärjestelmä. Minusta on tärkeää, että siellä missä meillä on työehtosopimus, järjestelmä, että se huomioidaan myös tässä keskustelussa minimipalkasta tai minimitoimeentulosta. Välillä on hieman vaikea ymmärtää, mikä on ero. Jotkut sanovat minimipalkka, jotkut sanovat minimitoimeentulo. Ja sitten pitäisi ehkäpä tarkentaa, mitä tarkoitetaan minimitoimeentulolla ja minimipalkalla. Minimipalkka on mainittu usein työehtosopimuksissa alhaisimpana mahdollisimpana palkkana. Ja se, mitä Fredrik täällä aikaisemmin jo sanoi, se on tärkeä osa. En minä usko se, että lähdetään muuttamaan ja tekemään asioita toisella tavalla muualla, niin ei silloin saa eh, riskeerata sitä mahdollisuutta tehdä työehtosopimuksia. Joten tilanne Euroopassa on erilainen maakohtaisesti ja se on huomioitava. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Annan puheenvuoron Rova Figueiredolle hän voi tehdä yhteenvedon tästä välivaiheesta tästä. Ja haluaako komission edustaja käyttää puheenvuoron? Onko halua, intoa? Haluaako komission edustaja käyttää puheenvuoron? Ei näytä siltä. Eli Rova Figueredo, olkaa hyvä. A- anteeksi, anteeksi. No niin. Pitkään harkittua komissio kyllä katsoo hyödylliseksi ja tarpeelliseksi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Um, um, Kiitoksia puheenjohtaja. tässä hieman yleiskommentteja. Me katsomme, että mietintö antaa hieman pontta keskustelulle, joita tästä aiheesta käydään. On tiettyjä asiaseikkoja, viitteitä, jotka kollegani voivat välittää sihteeristölle. Joten en lähde teitä nyt vaivaamaan tässä tilanteessa näillä tiedoilla. Me annamme hieman asiapohjaisia tietoja sitten teidän avuksenne, joita voisitte käyttää mietinnössä. No niin, rouva Figueredo, olkaa hyvä. Eh, muito obrigada. Eh, em eh, resposta aqui à Comissão, eu quero dizer haluaisin sanoa komissiolle seuraavaa. Mitä tulee tähän perusteluun, niin minusta voitaisiin ottaa vuoden 2008 suositus vielä mukaan. En nyt muista, mikä numero se oli, mutta se on mukana mietinnössä. Se on komission äh, tiedonanto, muistaakseni kolmas lokakuulta. Siis minä hoidan tämän. Niin, että äh, voimme huomioida äh, tämä faktakysymys, jonka te sanoitte. Silloin se on mukana mietinnössä äh, johdantoosan kappaleissa, perusteluissa, tulkkikorjaa. Minun täytyy kuitenkin täydentää tähän tässä suos, tämä suositus ei toiminut sillä tavalla niin kuin eh, Euroopan komissio halusi, ikävä kyllä. Muuten me emme olisikaan tässä tilanteessa, missä nyt olemme. Sen vuoksi me haluamme nyt enemmän vahvemman välineen. Siksi me olemme nyt täällä ja puhumme puitteistosta, jolla voisimme vahvistaa näitä toimenpiteitä. ja niin, että voimme huomioida syrjäytyneiden köyhien vaikean tilanteen. Nyt sitten kollegoille, jotka ovat puhuneet täällä. Myös tässä valiokunnassa on suuria vaikeuksia saada aikaan konsensus liittyen tähän direktiiviin, mitä sinne sanottaisiin, mikä olisi tavoite. Siitä huolimatta minä uskon, että se voi olla mahdollista, ainakin minä yritän työskennellä sen suuntaan ja, ja sitten nähdään, kuinka käy. Yhden asian haluaisin sanoa selvästi. Tässä ei ole kysymys vähimmäispalkassa. Toistan, ei ole kysymys vähimmäispalkasta. Joten äh, työehtosopimuspolitiikka äh, pysyy ennallaan ja, ja työehtoneuvotteluita tullaan kunnioittamaan ja mm, kukin maa toimii oman lainsäädäntönsä mukaisesti. Ainakin minä näen sen niin, ainakin sen perusteella, mitä minä olen tähän mietintöluonnokseen kirjoittanut. Tästä ei koskaan ole ollut kysymyskään. Eli kunkin jäsenvaltion erityispiirteet palkan asetuksessa huomioidaan. Me tarvitsemme mekanismin, joka johtaisi siihen, että kukin jäsenvaltio voisi taata tietyn vähimmäistoimeentulon. Ei tässä ole kysymys mistään tuesta vaan nimenomaan ei-tuesta. Euroopan unionilla voisi tässä olla tärkeä rooli Euroopan budjetin kautta. Kun valtioilla on ongelmia rahoittaa tällaista, niin silloin se, siinä voitaisiin auttaa, mutta mutta tämä ei saa johtaa siihen, että, että köyhyys pahenisi. Meidän täytyy löytää vastaus köyhyyden ongelmaan, mutta kysymys ei ole siis vähimmäispalkasta. Siihen me emme sekaannu. Emmekä liioina työehtoneuvotteluihin ja kaikkeen, mikä siihen kuuluu. Ei, kysymys on vähemmäissä toimeentulosta, joka ei liity minkään suoriin tukiin vaan suoraan valtion budjettiin. Jäsenvaltioissa on luonnollisesti erilaisia herkkiä kohtia ja esimerkiksi tämä 60 prosenttia keskimääräisestä tulosta oli mikä oli loppu ja lopuksi kysymys on siitä, että pääsisi tämän köyhyysrajan yläpuolelle ja silloin pitäisi määritellä tämä köyhyysraja. Ja sen, mikä nyt tänä päivänä on voimassa, sen pohjalta 60 prosenttia kunkin jäsenvaltion nykyisen keskitoimeentulon pohjalta. Ja sitten seuraava askel onkin sitten tämä Euroopan unionin vähemmäistoimeentulo niin, että jokaisessa jäsenvaltiossa olisi jonkinlainen toimeentulo. Tämä vaihtelisi jäsenvaltiokohtaisesti. Ja luonnollisesti julkisten palveluiden saatavuus on huomioitava. Asuminen, sosiaaliturva ja niin edelleen. Joissain valtioissa kaikki on saatavilla helposti ja joissain taas ei. Kaikki tämä on huomioitava. Eli kunkin jäsenvaltion erityispiirteet on huomioitava. Siitä huolimatta meillä täytyy olla yhteiset puitteet, ja sehän onkin tämä minun ehdotukseni. Ja nimenomaan tämä vuosi, joka on köyhyyden vastaisen taistelun teemavuosi, niin komission on näytettävä tässä tietä ja, ja, ja tehtävä konkreettisia ehdotuksia. Minä tiedän, että on jäsenvartioita, joissa on ö, hyviä toimia, mutta kaikissa ei. Ja jotkut tarvitsevat vielä apua. Tämä kuuluu solidaarisuuteen, EUn solidaarisuuteen ja EUn yhteisen budjettiin. Tämä on se puitteisto. Kuten sanottua, 16. päivä meillä on tapaaminen, jossa käsittelemme näitä tarkistuksia ja, ja sitten voimme yhdessä konkretisoida asioita. Kiitos paljon rouva esittelijälle ja paljon lykkyä tykö, kun lyhdytte työstämään näitä tarkistuksia. Pyritte löytämään paljon kompromisseja toivottavasti. Äänestämme näistä 24. kesäkuuta. Varmasti sitä ennen on pidetty muutamia kokouksia, jotta voidaan työstää näitä kompromisseja. Teidän mietintönne sitten kun se on muutettu, siitä tullaan äänestämään anteeksi siis lokakuussa. Se osuu ihan sopivasti yhteen kansainvälisen köyhyyden vastaisen teemapäivän kanssa. Ja tuossa istunnossa meillä on erityinen juhlaistunto, Paul Boucher, joka on kunniapuheenjohtaja, on kutsuttu puhumaan tähän täysistunnon juhlaistuntoon. Näin me olemme päättäneet tämän iltapäivän työskentelyn. Kiitän kaikkia, jotka ovat istuneet täällä sitkeästi loppuun asti. Me jatkamme huomenna aamulla kello yhdeksän. Varapuheenjohtaja Lind tulee vetämään kokousta huomenna aamuna. Kiitän häntä etukäteen. Hauskaa illan jatkoa kaikille.